Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. No niin, hyvää iltapäivää arvon kollegat. Me taas jatkamme täällä neuvottelujamme ja keskustelut jatkuvat myös huomenna. Esityslista on käytettävissänne ja kokousta voi seurata myöskin netin välityksellä. Tiedätte myöskin, mitkä kielet ovat kokouksessa käytettävissä ja kysynkin nyt, että onko esityslistaan liittyen jotain huomautettavaa. Eipä näytä olevan, joten siirrytäänpäs suoraan asiaan. Eli esityslistan kohta kolme. Vuosikertomukset 2012-2013, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista. Valmistelijana toimii kollega Shulin ja annankin hänelle saman tien puheenvuoron. Olkapa hyvä. Sedo Najprej bi se zahvalila vsem za sodelovanje. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. <clears throat> Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia yhteistyöstänne tämän lausunnon laatimisessa. Meillä on tarkistuksia, jotka ovat meille kaikille hyväksyttäviä. Mitä tähän vuotuiseen kertomukseen tulee, joka koskee subsidiariteettia ja oikeasuhteisuutta voin vain vahvistaa <clears throat> sen, että meistä on hyvä asia, jos komissio aloittaa vaikutusten arvioinninsa ja yleisen, yleisön kuulemisensa, joka koskee muun muassa älykästä lainsäädäntöä. Kansalaisyhteiskunnan kuuleminen on tarpeen ja me olemme ottaneet jo vaarin komission suuntaviivoista ja niistä aikeista, jotka liittyvät muun muassa kustannusten alentamiseen, laskemiseen kansalaisten eh, ja yrittäjien eduksi. Budjettiviranomaiset laatiessaan talousarviota ottivat huomioon neljännen vaikutusarvion, jonka komissio toteutti. Meidän täytyy vielä arvioida sitä, ovatko monivuotuiset ohjelmat subsidiariteettiperiaatteen mukaisia ja tuovatko ne jäsenvaltioille tehokasta lisäarvoa. Minä olen hiukan huolissani siitä, että että tietyissä tapauksissa EUn rahoja käytetään sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole omiaan antamaan tehokasta hyvää tulosta. Ja siksi pyytäisinkin komissiota varmistamaan sen, että sellaiset hankkeet, joilla on erittäin merkittävä paikallinen vaikutus, arvioitaisiin paikallisesti. Olen myös edelleen sitä mieltä, että komission tulisi käyttää hyväksi kansallisia vaikutusarvioita. Ne voisivat täydentää komission omia sellaisia. Ja olen aivan varma siitä, että myös Euroopan parlamentin omat osastot voivat täydentää komission vaikutusten arviointityötä. Pyytäisin, että tilintarkastustuomioistuin sisällyttäisi vuotuiseen kertomukseensa subsidiariteetti- ja oikeasuhteisuustarkastukset. Pyytäisin myös komissiota oikeasuhteisuusperiaatteen mukaisesti äh, tekemään hakemus, varojen hakemusprosessista tehokkaamman ja käyttäjäystävällisemmän. Ja muistuttaisin myös komissiota parlamentin velvoitteessa tarkastella Euroopan unionin budjettia, ja komission täytyy tietysti olla tilitelvollinen velvollinen omista toimistaan ja budjetin hallinnoinnista. Parlamentin valvonnalla on tietysti myös kustannusvaikutuksia, koska toivottavasti tulevia virheitä voidaan sen avulla estää. On myös tärkeää, että kansallisten budjettien ja Euroopan unionin budjettien välillä vallitsisi synergioita ja että niitäkin arvioitaisiin yhtäläisellä tavalla. Ja, vielen dank. Ja. Paljon kiitoksia. Niin, tämä kohta yhdeksän, eli meidän pitäisi muistuttaa komissiota siitä, että parlamentti toimii myöskin valvojana. Niin, kun katsoo viestintää toimielinten välillä, niin välillä tuntuu siltä, että komissio ei tiedä, että me tässä niin kuin valvomme tätä toimintaa. Onko mitään huomautettavaa tähän aiheeseen liittyen? Eipä näytä olevan. Joten kysyisin esittelijältä tai valmistelijalta, milloinkas äänestykset toimitetaan. Eli 5. toukokuuta jurissa 16.17. kesäkuuta. No, odotetaan siis seuraavia äänestyksiä ennen tämän asian lopullista hyväksymistä. Sitten kohta neljä esityslistalla erityiskertomus. EUn nuorisotaku, ensimmäiset askeleet ja tulevat riskit. Toivotamme tervetulleeksi myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavan jäsenen. Hänen pitäisi olla täällä paikalla. Näin kyllä, että kollega Ivanova on tuossa salin edessä odottelemassa. Muistutettakoon teitä siitä, että työllisyysvaliokunnan edustajat ovat myöskin tervetulleita, mutta en näe valitettavasti yhtään edustajaa. Mutta on tietenkin selvää, että vastuuvaliokunnat saavat kutsun niihin kokouksiin, joissa heidän asioihinsa liittyviä kysymyksiä käsitellään. Genau. Ja, manchen von uns wird vor der Tür auch besser gefallen, aber es hilft. Niin, monet meistäkin mieluummin oleilisivat nyt salin ulkopuolella, mutta minkäs teet? Arvoisa kollega Ivanova, tervetuloa. Tämä on erittäin tärkeä erityiskertomus, joka on käytettävissämme ja voittekin nyt saman tien esitellä meille tämän kertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, honorable members. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Kiitos kutsusta. Erityisesti, rouva puheenjohtaja, kiitän teitä siitä, että avustitte tämän tekstin esittelemistä sen julkaisemisen jälkeen 24.3. kiitän sen rouva Kadebachia esittelijää, varjoesittelijöitä, varapuheenjohtajaa, koordinaattoreita, koko talousarvon arvion valvontavaliokuntaa, koska erityisesti sihteeristä, koska tämä varhainen tulosten esittely osoittaa, kuinka paljon merkitystä KONT asettaa nuorisolle ja työllisyydelle. Alkuunsa jotain lukuja. 2014 7,5 miljoonaa nuorta eurooppalaista eivät olleet koulutuksessa, töissä tai työharjoittelussa. Tämä on tämä NEET-ryhmä kaksi viidestä ja yli nuorista työmarkkinoilla ei löydä työpaikkoja. Jossakin jäsenvaltioissa luku on yksi kahdesta korkein ja matalin työllisyysaste muodostaa ison kuiluun Euroopassa 7,4 prosenttia, Saksassa 50,3 prosenttia, 53,4 prosenttia Espanjassa kesäkuussa 2014. Vuonna 2012 Eurofundin tutkimus arvioi ää, ää, keräämättä jäätettyjen verojen ja maksujen tappia 150 miljardiksi euroksi, noin 2,4 prosenttia on BKT, ja luvut osoittavat itsessään haasteen, jonka useimmat jäsenvaltiot kohtaavat. Tässä yhteydessä EU on aloittanut uusimpia tärkeitä aloitteita, kuten nuorisotaku, jolla pyritään järjestämään tarjoamaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia työharjoittelua tai jatkokoulutusta niille, jotka eivät ole töissä jotka koulutuksessa. Katsotaan kolme asiaa tämän kertomuksemme auditointiin lähestymistavan tulokset ja suositukset. Ensinnäkin auditointimme aiheen merkityksen huomioon ottaen ja tärkeän prioriteetin. Teemme usean auditoinnin nuorisotyöttömyyskysymykseen ja tänään esittelemme vain en, ensiarvioon. Tarjomme nopeata relevanttia palautetta nuorisotakuun äh, luonteesta ennen kuin varoja on käytetty ollenkaan. Ja me ole, olemme arvioineet Onko komissio tarvinnut asianmukaista tukea jäsenvaltiolle nuorisotakuujärjestelmien perustamisessa ja audioinnissa komission arvio kansallista nuorisoaloite suunnitelmista viidessä maassa Ranska, Italia, Irlanti, Liettua ja Ita- Portugali. Ja sitten kiinnitämme huomiota nuorisotakuun täytäntöpannon riskeihin. Tämä on julkaistu alle vuodessa, että se olisi relevantti ja ajankohtainen. Olemme toisessa audiointitehtävässä, järjestetty toiseen valikuntaan, joka liittyy nuorisotyöllisyyteen. Nämä ovat nuorisotoimintadiimit, nämä ovat nuorisomahdollisuusprojektia. Aloitetta osa ja tänä vuonna myöhemmin aloitamme auditoinnin nuorisotakuun käytännön täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden tasolla. Ensimmäisessä auditoinnissa huomasimme, että komissio on tarjonnut ajankohtaista tukea jäsenvaltioille nuorisotakuujärjestelmien perustamisessa neuvostoon parametrin mukaisesti. Esimerkiksi komissio antoi jäsenvaltiolle viiden kuukauden sisällä neuvoston suosituksesta tukea järjestelmien perustamiseksi. Siinä oli myös kattava ja ajankohtaista suunnitelmien täytäntöpanossa ja tunnisti paljon puutteita, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät antaneet kansallisia suunnitelmia komission käyttöön. Aloitteen onnistumista ei voi kuitenkaan pitää annettuna. On vakavia kysymyksiä, joihin ei ole vastattu. Nuorisotakuun tehokkaaseen täyttämättä liittyy kolme pääriskiä. Rahoituksen riittävyys, tarjouksien laatuvaatimukset, vastaavatko nuorten työttömien vaatimuksia ja tapa, jolla komissio seuraa järjestelmän tuloksia. Kommentoisin lyhyesti kutakin riskialuetta. Ensinnäkin suhteessa rahoituksen riittävyyteen. Otetaan huomioon nuorisotyöttömyyden määräneuvossa. Nuorisotakuun tapana on kallista, joten robusti kattava arvio välttämättömästä rahoituksesta täytyisi tehdä. Ottaa huomioon kaikki rahoituslähteet. 2014-2022 kaudella 12,7 miljardia euroa tulee EUn budjetista, EUn sosiaalirahastosta, nuorisotyöttömyysaloitteesta, mutta lisävaroja tarvitaan lyhyen aikavälin toimiin, jotka su- suuntautuvat nuorisotyöttömyyteen. Tarvitaan myös rakentamisen koulutuksessa, työpaikkojen löytämisessä ja koulutusjärjestelmässä. Toimijaston saa selville, että, että kuutoimille, ei ole erityisiä arvioita. Ja, ja, ja täytetään vain kustannuksista ja rakenneuudistuksesta ei tarjottu laskelmia. 1985 se valtiosta ei ole tarjonnut mitään tietoa aiotusta kansallisesta rahoituksesta. Sen lisäksi komissio ei tehnyt toim- vaikutusarvioita ennen kuin nuorisotakujärjestelmä otettiin käyttöön. Kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut, sen arvioinnit ovat ainoat käytettävissä ovat luvut 2012 sen mukaan euroalueen nuorisotyöttömyyden nuorisoaloitteen vuotuiset kustannukset 21 miljardia euroa ja kuuteen jäsenvaltion perustunut ilon tutkimusarvio arvioi täytäntöpana kustannukset 0,5-5,5 prosentin välillä BKTstä. Tämän seurauksena to, totesimme järjestelmän kokonaiskustannuksista ei ole riittävää tietoa ja siihen liittyvät rahoituslähteet, jotka saattavat suoraan vaikuttaa tuloksiin ja aloitteen tu- tuloksellisuuteen niitä ei ole. Sitten hyvää laadukasta tarjousta ei ole määritelty. Ne, sitä mukaan kaikkien 21 että pitää saada neljän kuukauden sisällä työttömäksi tulemisesta tai koulutuksen loppumista pitää saada laadukas tarjous, mutta siinä ei määritellä, mikä on laadukas tarjous tai kuka määrittelee sen. Toimiston mukaan tarjouksen laatu on merkittävää, jos sillä ei ole minimipiirteitä, kestosopimuksen luonne, korvaustaso, joka on kytköksissä elinkustannukseen vaarana on, että nuoret tarvittaa työpaikkoja, jotka eivät auta heitä parantamaan tulevaisuuden keski- ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Tämä saattaa johtaa myös epäjohdonmukaisuutta ja tehottamaan täytäntöpanoon EU-ssa tai jäsenvaltiossa. Kolmas vaara liittyy siihen, että kattavan nuorisotakuun seuranta ja kehikko on vielä kehitysvaiheessa. Saadaksemme selkeän kuvan nuorisotakuun taakuu täytäntöpäistä kaikkia meidän pitäisi seurata sen takaamiseksi, että niitä hallitaan ennakoivasti ja että nyt saavat nuorten ihmisten elämässä muutoksia kaikkialla Euroopassa. Huomasin, että kattavia raportointijärjestelyitä ei oli, ollut rakennettu järjestelmiin alusta lähtien. Erilaisia raportointijärjestelmiä on kuitenkin olemassa liittyen Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoon ja neuvoston työllisyyspolitiikkaan, mutta neuvosta mukaan tätä seurantaa ei ole tarkoitus valittaa Euroopan parlamenttiin. Ei ole myöskään pyrkimyksiä järjestelmästä raportoida nuorisotakuujärjestelmästä. Raportointia on EUn interventioihin, kuten komissio vaatii yhteisten määräysten asetuksessa. No, MK-indikaattorien lisäksi ei ole mitään raportointia kansallisten rahoitusta osasta nuorisotakujärjestelmästä EU-tasolla, mikä saattaa johtaa siihen vaaraan, että sillä ryhmillä ei ole selkeää kokonaiskuvaa, missä määrin nuorisotakuu vaikuttaa ja vähentää nuorisotyöttömyyttä. Saisin pari sanaa lopuksi suosituksistamme. Ne perustuvat havaintoihimme. Meillä on kolme suositusta, jotka meistä parantaisivat nuorisotakuun täytäntöönpanoa Ensimmäinen suositus liittyy rahoitukseen. pitää pitäisi tarjota selkeä kattava arvio kaikkien suunniteltujen toimien kustannuksista, joilla taistellaan nuorisotyöttömyyttä vastaan nuorisotyökoon alla, jotta komissio voi arvioida kokonaisrahoitustarpeet. Toiseksi me pyrimme parantamaan tarjouksen laatua. Komission pitäisi laatia laadullisia määreitä, joita työpaikkojen koulutus- ja harjoitusjaksojen pitäisi täyttää, jos niitä tuetaan EUn budjetista. Nämä voisivat perustua niihin tekijöihin, joissa komission suuntaviivat määrittelevät nuorisotyöllisyysaloitteen hyviä tarjouksia. Ja sitten tartumme raportointivaatimukseen. Komission pitäisi tehdä jatkuva nuorisotakuujärjestelmä seurantajärjestelmä, joka seuraa sekä rakennerahastoja että yksilöihin kohdistettuja toimia, ja tästä pitäisi raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Toivon, rouva puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, toivon, että raportin olisi hyödyllinen ja odotamme hedelmällistä ja rakentavaa keskustelua. Kiitos huomiosta. Ja, vielen Dank für den... Paljon kiitoksia tästä erittäin tärkeästä kertomuksesta. Erittäin tärkeä siitä syystä, että se paneutuu tämänhetkiseen tärkeimpään ongelmaan, jota, jonka Eurooppa on kohdannut. Ja nyt kysyisinkin kollega Kaadenbahilta, haluatteko lausua jonkun sanasen tähän liittyen? Komis- Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimelle ja kollega Ivanovalle vastuuhenkilölle tästä erittäin, tär- erittäin tärkeästä erityiskertomuksesta, että olemme saaneet tämän näin varhaisessa vaiheessa Me Kiitokset tästä erittäin yhteistyö halukkaasta lähestymistavasta. Tämä on erityiskertomus ja asia, joka on mediamaailmassa saanut ehkä vääränlaista vastakaikua. Tietenkin tässä halutaan yhtäältä osoittaa, miten tärkeästä asiasta on kyse, kun puhutaan nuorisotakuusta, varsinkin huomioiden nämä suuret työttömyysluvut. Ja on hienoa, että komissio on ilmoittanut, että lisävaroja on käytettävissä. Tänään on jo kerrottu, että noin 31 miljardia euroa olisi se tarvittava summa. Eli tämä on ensimmäinen asia, eli tämä suositus rahoituksen varmistamiseksi, niin se on erittäin tärkeä asia että tätä volyymia täytyy kasvattaa. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, kuten tilintarkastustuomioistuimen suosituksistakin on luettavissa, niin tarjousten määritelmä on epäselvä, eli on aika lailla epäselvää, minkälaisia tarjouksia nuorille pitäisi antaa, jotta niistä olisi todellakin kestävää eurooppalaista lisäarvoa tarjolla. Siihenhän eurooppalaisin varoin on aina pyrittävä lisäarvon siis. Mitä tulee nuorisotukkiohjelman rahoitukseen, sosiaali, sosiaalirahaston ja muiden järjestelmien kautta on aika lailla monimutkikas asia, joten meidän täytyy varmistaa, että komissio antaa jäsenvaltioille jonkinlaista osvittaa siitä, miten tulisi toimia, jotta rahat menevät sinne, missä niitä tarvitaan ja jotta ne ohjataan sellaisiin toimiin, joista on kestävää hyötyä. Jäsenvaltiotasolla tilanteet poikkeavat suuressa määrin toisistaan, joten mitään eh, one, fits, one size fits all järjestelmää ei voida käyttää, vaan meidän täytyy todellakin katsoa asiaa lähempänä ruohonjuuritasoa. Ja kuten kertomuksestakin on selkeästi luettavissa, niin komissio on käyttänyt monia välineitä varmistaakseen, jotta jotta nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu olisi mahdollisimman menestyksekästä, mutta se mitä tässä tuomioistuin vielä haluaa korostaa on se, että täytäntöönpanoa jäsenvaltiotasolla koordinoidaan ja myöskin jäsenvaltioiden välillä tapahtuisi parempaa koordinointia. Kyllä minä uskon, että tällä saralla kyllä melkoisen paljon työmaata vielä riittää. Hyvin valitettavaa on se, että vaikka varoja on käytettävissä, niin joissakin jäsenvaltioissa vastaanottokyky on aika lailla vaatimatonta. Todennäköisesti tilanne on niin, että siellä, missä varoja on todellakin kipeästi kaivattu, niin silti siellä ei ole kyetty näitä varoja ottamaan käyttöön, joten meidän täytyy myöskin hallintopuolella ja henkilöstöpuolella vahvistamaan yhteistyötä ja työskentelymahdollisuuksia ylipäätään varmistaaksemme, että rahoja käytetään ja ohjelmia toteutetaan. Vaikka paperilla nuorisotakujärjestelmä näyttää hienolta, niin jos paikan päällä järjestelmä ei toimi, niin tästä paperilla olevasta järjestelmästä ei ole mitään hyötyä. Me tiedämme, että aktiivisen työmarkkinapolitiikan puolella Euroopan unionilla ei ole mitään välitöntä roolia, mutta Euroopan parlamentti ja komissio ja unioni voivat tietenkin toimia siten, että tehdään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa parhaiden käytänteiden tunnistamiseksi. Ja olen erittäin iloinen siitä, että komissio ehdottaa muutotusta 1304 2013 sosiaalirahastoasetuksen muuttamiseksi, eli ei puhuta enää yhdestä prosentista, vaan kolmesta kymmenestä prosentista. Tämä on erittäin selkeä viesti. Mutta tietenkin tarjontapuolella täytyy huomioida sosiaalipoliittiset ja koulutuspoliittiset toimenpiteet ja suhteutettava ne makrotaloudelliseen kokonaistilanteeseen. Haluan vielä kerran kiittää tästä hedelmällisestä yhteistyöstä. Tiedän, että täällä esitetään vielä joitakin kommentteja, mutta minä uskon vakaasti, että me saamme hyvän mietinnön aikaiseksi. Mutta toivoisin nyt, arvon kollegat, seuraavaa. Aina kun asiaa markkinoidaan, niin meidän täytyy muistuttaa ihmisiä siitä, että tämä voi olla tehokas ja hyvä ohjelma, mikäli se vaan pannaan ruohonjuuritasolla täytäntöön. Ja vaikka alkumetreillä täytäntöönpanoille toiminut kitkattomasti, niin silti se ei tarkoita missään nimessä sitä, etteikö tästä olisi jotain hyötyä. Ja itävaltalaisena voin ylpeänä ilmoittaa, että me olemme ikään kuin tämän nuorisotakujärjestelmän keksiä. Ja meillä päin nuorisotyöttömyysaste on aika lailla alhaisella tasolla ja me voimme omalta osaltamme osoittaa, että käytännössä tämä järjestelmä voi toimia. Ja minä todellakin ehdotan, että muutkin jäsenvaltiot hyödyntävät näitä varoja, kehittävät ohjelmia, koordinoivat työtään ja vaihtavat sitten kokemuksiaan parhaista käytänteistä. Oikein paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kollega Van Loppe Danier, olkaapa hyvä. Gracias, señora presidenta. Y yo soy... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minua kiinnosti kovasti lukea tämä asiakirja, jonka esittelijä on laatinut ja haluaisinkin heti kättelyssä kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja sen sisällöstä toki myös. Tämän lisäksi sanoisin, että olen yhtä mieltä siitä, että ohjelma on myönteinen – sen vuoksi meidänkin tulisi suhtautua siihen myönteisesti. Mehän kuulemme kovasti Euroopan unionin kohdistettua kritiikkiä, sitä tulee enemmän ja enemmän. Ja tässä kohtaa me voisimme kyllä, meillä on tilaisuus selittää kansalaisille, että me teemme työtä heidän puolestaan ja teemme työtä sen puolesta, että kaikissa Euroopan unionin maissa voitaisiin luoda uusia työpaikkoja. Ja olen myös yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että nuorisotakuu kaipaisi lisärahoitusta. rahoitusta näinä vaikeina aikoina. Meillä on hyvin vähän rahaa talousarviossamme, mutta uskon, että kun ajatellaan seuraavaa seitsemän vuoden ohjelmointikautta, niin kyllä me enemmän rahaa tarvitsemme tähän ohjelmaan. Olen myös yhtä mieltä siitä, että komission tulisi jatkossakin tukea alueellisia ja kuntaviranomaisia ja kansallisiakin viranomaisia tietysti nuorisotakuun toteuttamisessa – tietenkin on päivän selvää, että tuloksia tulee seurata sitä, miten nuorisotakuuta on toteutettu. No, tämä kaikki oli myönteistä. Minua kuitenkin askarrottaa se, onko tarpeen ottaa käyttöön ö, ähm, yhtenäiset standardit tai normit talouden ohjauskauden kanssa. Minä en oikein ymmärrä, mitä esittelijä tällä tarkoittikaan. Voisitteko ehkä selittää tätä? No, nuorisotakuuseen liittyvät hyvät käytänteet ovat hyvä asia. Se on todettava. Ja niin ikään olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että, että komission tulisi varmistaa se, että se maksaa luvatut summat jäsenvaltioille silloin, kun asetus tulee voimaan työllisyyspolitiikkaa täytyy kehittää samanaikaisesti nuorisopolitiikan ja sosiaalipolitiikan kanssa. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. edustaja And, uh, can I also thank the... Kiitos. Haluaisin myös kiittää Rava Ivanovaa tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijä työstään. Tämä on tärkeä kertomus ja nuorisotyöllisyys on tärkeä aihe, kun näette luvut kertomuksessa, se on skandaali. Nuorisotyöttömyys on aikamme skandaali, kun työttömyysaste on 50, 40, 30 prosenttia joukossa ja se että Niin meidän on tartuttava tuohon ongelmaan. Tuon aloitetta meillä on myös tuomioistuimen ja esittelijän kertomusten ja lausuntojen sisältä mieleen. Rahoitus on yksi asia. Kun viime vuonna keskustelimme aloitteesta, me käytimme 21 miljardia lukuneita määrän, joka tarvitaan. Ja aihe oli, että ehkä järjestelmässä ei ole riittävästi rahaa alkujaan, mutta on tärkeää, että nyt kun meillä on järjestelmä, että kaikki rahat käytetään asianmukaisesti ja siksi tuen toimistamme kolme ehdotusta. Ja tässä on yleiskäsitys toimista, että voimme määritelmä, minkälaista rahoitusta tarvitaan että tiedetään riittääkö 12 miljardia vai 21 miljardia. Ja täytyy taata, että tarjoukset ovat hyviä, laadukkaita. Kautta ei ole ollut liikaa järjestelmiä, jotka kohdistuvat nuoriin, ja laatu ei vaan ole ollut hyvä. Myös maissa, myös yhdistyneessä kuningaskunnassa oli järjestelmiä, jotka olivat ihan ajan hukkaa. Emme saavuttaneet mitään, emmekä oppineet mitään. Ja laatupuoli on hyvin tärkeä. Ja kolmannekseen, seuranta yksittäisen jäsenvaltiossa on myös tärkeää. Se, mistä halusin puhua, on se, minkä esittelijä teki, joka on suuntaviiva jäsenvaltiolle. Useimmissa jäsenvaltioissa on ongelmia esittelemään täytäntöpanon ja huonon käyttöönottoasteen absorption jossakin jäsenvaltiossa, ja tuomioistuinkin otti esille ky- kysymyksiä jäsenvaltioiden tilanteesta kertomuksessa. Nämä kysymykset olisi esittelijälle ja tuomioistumelle on, koetteko, että silloin kun jäsenvaltiolla on ongelmia, johtuuko siitä, että nämä jäsenvaltiot ovat alun perin haluttomia osallistumaan nuorisotakujärjestelmään? Tiedän, että useampi jäsenvaltio Iso-Britannian mukaan lukien oli hyvin haluttomia osallistua tähän. Onko teidän mielestä huono käytäntöön ottoasteen huonon informaatiokampanjoinnin ja aloitteettomuuden välillä yhteys haluttomuuteen. No niin, ja seuraavana kollega Novakov. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Me tietenkin haluamme Haluamme tietenkin, että kaikki ohjelmat toimivat. Nuorisotyöllisyyden torjuminen edellyttää erilaisia toimia, uudistuksia ja investointeja. Ja kumpikaan ei yksin voi tietenkään, tai yksikään toimi ei yksin voi saavuttaa asetettuja tavoitteita. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden tukea, tarvitsemme kaikkien osapuolten tukea, jotta voimme saavuttaa asetetut tavoitteet. Tarvitsemme työllisyyspalveluiden ja työvoimatoimistoiden tukea, koska toimien toteuttaminen, samoin kuin edistyksen mittaaminen ja sen parantaminen on jäsenvaltioiden ja komission yhteisen vastuun asia. Komissio on antanut riittävää ja ajankohtaista tukea jäsenvaltioille. Se on tunnustettava. Ovat antaneet teknistä apua ajoissa joten nyt odottelemme jäsenvaltioiden toimia. Kuitenkin vallitsee suuria eroavaisuuksia EUn sisällä. Joissain jäsenvaltioissa takuuta on toteutettu hyvin, joissain muissa taas ei ollenkaan. Maakohtaiset suositukset, jotka liittyvät työmarkkinoihin, niissä viitataan alhaiseen täytettyönpanotasoon, ja se on tietysti tekee hallaa kaikille muille nuorisotyöllisyystoimille. Meillä on myös muita haasteita, toisaalta jotkut haasteet voivat olla myös mahdollisuuksia, niin muun muassa se, että tällä hetkellä meillä on yhä enemmän ja enemmän työtä tehtävänämme, koska on tärkeää on tärkeää, että että äh, hallinnollisen, hallinnollista taakkaa vähennetään siinä vaiheessa, kun ohjelmia hyväksytään, ja komission tulisikin keskittyä äh, tuloksiin eikä ainoastaan varojen äh, absorptioasteeseen. Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet paljon toimia voidakseen käyttää rahan mahdollisimman hyvin hyväksi. Ja komission tulisi antaa aivan erityistä apua äh, täytäntöönpano kuilun kaventamiseksi eri maiden välillä. Tulisi keskittyä juuri näihin aukoihin myös äh, julkisiin ja yksityisiin kumppanuuksiin, työllisyyspalveluihin ja muuhun vastaavaan. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden täytyisi sitoutua myös kansalliseen rahoitukseen, jotta kautta voidaan varmistaa se, että saadaan mahdollisimman hyvä yhteistulos nuoriso työllisyysaloitteen ja sosiaalirahaston varojen kanssa. Eli jäsenvaltioiden tulisi selkeästi sitoutua yhteisrahoitukseen nuorisotakuun puitteissa. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden tulisi varmistaa se, että että kunta- ja paikallisviranomaisilla on riittävästi valmiuksia toteuttaa aloitteita. Muutenhan komissiolla ei ole minkälaista oikeusperustaa ähm, pakottaa jäsenvaltioiden viranomaisia äh, toteuttamaan tehokkaasti takuuta. On myös erittäin tärkeää keskittyä hyvin käytänteihin ja käy, vaihtaa niitä. Meillähän on tällainen eurooppalainen työvoimapalveluverkosto ja siinä puhutaan, se on juuri hyvien käytänteiden vaihtamista varten. On tärkeää, että pyritään saamaan paras takuu tai vastine rahalle pitkäaikaisesti. Komission täytyy valvoa varojen käyttöä. On erittäin tärkeää, että meillä on riittävät indikaattorit – joiden avulla voidaan mitata sitä, miten yksilöt ovat hyötyneet työllis- tästä työllisyysohjelmasta, nuorisotyöllisyysohjelmasta. Ja lopuksi, kun ajatellaan nuorisotakuun ää, takuuta koskevia kertomuksia, niin on muistettava, että nuorisotyöllisyyden nuori, nimenomaan nuorison työllistämisen avulla olisi hyvä puuttua kaikkein hankalimpiin ongelmiin, joita meidän tulee tässä vaiheessa korjata. Kiitos ja seuraavana edustaja Alio. Päivää, hyvät kollegat. Totta kai kiitän tilin tarkastustuomioistuinta Jarno Väsitellä tärkeästä kertomuksesta, joka liittyy nuorisotakuuseen ja ammattikoulutukseen, mutta tuomioistuin nostan esille ne ongelmat, mitä meillä on, vakavasti arvioida tämän koulutuspolitiikan vaikutuksia erityisesti olemassa olevaa politiikkaa jäsenvaltiossa ja yhteisvaikutukset Euroopan tasolla tietämättä kovin hyvin tuloksia, jos on Ranskan esimerkiksi paikallishallinnon ja valtio, sinne menee 11 miljardia koulutukseen ja harjoittelu nuorison työttömyyden vastaisessa toimissa. Ja tässä puhuttiin suhteellisuusperiaatteesta ja läheisyysperiaatteesta, että täytyy tehdä aita vaikutusarvio tehdä vaihe vaiheelta tässä se kaikissa jäsenmaissa sen tietämäksi, mm, kuinka paljon tämä lisää nuorisotakuuvaroja työttömän vastaisessa taistelussa, koska kun tarkastelee 50 prosenttia Espanjassa, 7 prosenttia Saksassa, erot ovat valtavia. Ja kun nämä 2,7 miljardia Euroopan ja ILO vähän tätä haastaa, sanoo, että tarvitaan 20 miljardia, ja kun tarkastellaan ammattikoulutuksen aitoja tarpeita, niin täytyy todella kysyä, emmekä voisin nyt tehdä taseen kaikista näistä politiikkaa kukkalohkoista koulutuksesta, ettei sokea varan käyttö johda turhiin menoihin, kuten omassa maassa. Ja seuraavana edustaja Vali. Sì, grazie Presidente, ringrazio la... Kiitoksia. E ringrazio appunto il fatto che ci sia qualcuno appunto che... Kiitän tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta ja on todettava, että Ainakin minun maassani tämä ohjelma on ollut. Sitä voidaan pitää pelastuksena, kun ajatellaan, kuinka vakava ongelma nuorisotyöttömyys on. Valitettavasti tämän ohjelman myötä ö, syntyneet työpaikat eivät välttämättä ole olleet pysyviä. Tilanne on tällä hetkellä äärimmäisen dramaattinen taloudellinen tilanne on erittäin hankalaa. Eurovyöhykkeen sisällä on myös keinotekoisesti aiheutettua e- eroavaisuutta ja epätasapainoisuutta. Tarvittaisiin todellinen raha- ja talousliitto ja on tärkeää, että niillä alueilla, joilla on hankaluuksia, tällaista epätasapainoisuutta voitaisiin välttää. Ja on erittäin hyvä, että meillä on tällaisia ohjelmia, joiden avulla nämä alakynnässäkin olevat alueet voivat ottaa edistysaskeleita. Usein minun maassani käy niin, että nuoret lähtevät maastani pois, etsivät parempia taloudellisia oloja ja väestö vanhenee. <clears throat> Hankala vaikutus on myös ollut sillä, tai siis hankaluuksia on tuottanut myös se, että että työttömyys, työllisyystoimistot tai työvoimatoimistot eivät löydä enää pätevää työvoimaa, koska nuoret eivät pysy meidän maassamme. Nuorisotyöttömyyden yksi hankala seuraamus on ollut juuri tämä. On erittäin tärkeää, että meillä on tällaisia rahastoja, kuten nuorisotyöttömyys nuorisotakuu ja globaalissa tämä globalisaatiorahasto, mutta tarvitaan myös syvälle, syvällisempiä toimia, jotta saataisiin aikaan todellista, todellinen talousunioni, jos sellainen koskaan toteutuu. Varojen käyttöön on liittynyt myös erilaisia skandaaleja, jotka ovat liittyneet muun muassa alueelliseen hallinnointiin ja niin edespäin on, minun mielestäni on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan täydellistä avoimuutta näihin, näiden rahojen käyttöön. Ja kun sanon täydellistä, tarkoitan täydellistä. Ja näitä, näiden varojen käyttöä täytyy myös valvoa. Ei niin, että katsotaan kuinka paljon rahaa on annettu minnekin ja miten sitä on käytetty, vaan täytyy yksityiskohtaisesti yksittäisiä tapauksia täytyy tutkia, täytyy mm, valvoa sitä, miten rahoja on oikeasti käytetty. Eli tarvitaan täydellistä avoimuutta, koska muuten saattaa käydä niin, että joudutaan tällaiseen niin sanottuun italialaiseen hyvään velikäytäntöön, että rahat menevät serkuille ja serkkun pojille. Eli mehän tiedämme, että ihmiset ovat ovelia ja siksi meidän täytyy vastustaa tällaista toimintaa, toimia sen vastaisesti. Ja uskon, että me pääsemme vielä eteenpäin tämän työllis- nuorisotakunkin kanssa. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Lavajova. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä olen hieman optimistisempi kuin Marko. Ei ainoastaan kevään takia, vaan siitäkin syystä, että parannusta on ollut havaittavissa työmarkkinoiden saralta. Työttömyysaste laskee ja helmikuun luku on alhaisin sitten vuoden 2012 toukokuun euros alueella ja myöskin kautta EUn. Mutta tähän vaikuttavat tietenkin sykliset tekijät. Se ei johdu mistään paremmasta rakenteellisesta kehyksestä ja kuten näette, niin jäsenvaltioiden väliset erot ovat huomattavia. Nuorisotyöttömyysluvut ovat vielä pahemmat kuin ne työttömyysluvut, joita ylipäätään aina näytetään. Nyt on päätöksen aika. Meidän täytyy miettiä, että haluammeko toimia aktiivisesti nuorisotakuvälinettä käyttäen vai haluammeko jatkaa edelleenkin passiivisesti sosiaalitukijärjestelmiä käyttäen joilla on tietenkin melkoisia makrotaloudellisia vaikutuksia. Nuorisotakuu on oikea toimiva ratkaisumalli tässä tilanteessa. Me kaipaamme aktiivisia pitkän aikavälin ratkaisumalleja, mutta meidän täytyy aloittaa nyt ja tulokset näkyvät sitten tuonempana. En halua tässä nyt luetella mitään esimerkkejä, mutta jos katsotaan Saksan suuntaan, Saksassahan tehtiin melkoisia työmarkkinaa muutoksia kymmenen vuotta sitten ja nyt myöskin nuorisotyöttömyysluvut ovat muuttuneet ja Saksan nuorisotyöttömyysluvut ovat selkeästi alhaisimmat kautta Euroopan, joten me tarvitsemme tällaisia rakenteellisia uudistuksia. Olen erittäin tyytyväinen tähän tuomioistuimen erityiskertomuksen. Kiitokset siitä Ivanovalle. Meidän täytyy löytää realistiset rahoituslähteet ja ne tarpeet, jotka on olemassa ja löytää sitten sen näiden välinen tasapaino. Me tiedämme, että mitään johdonmukaista tarpeiden arviointia ei ole ollut olemassa. Me tarvitsemme tietoa siitä, mitä jäsenvaltiot kaipaavat. Ja ehkäpä tärkeimpänä asiana vielä seuraava. Mahdollisuuksia on olemassa sille, että yksityinen sektori on mukana rahoittamassa toimintaa. Ja voin vakuuttaa teille, että varsinkin tässä School to Work-hankkeessa myöskin yritysmaailma voisi tästä hyötyä. He haluavat osallistua tähän, mutta se edellyttää, että myöskin tämä yksityinen sektori saa olla mukana hankkeessa. Ja sitten toinen asia, joka mainittiin jo, eli tämä hyvä, laadukas työpaikka, sen määritteleminen on aika kinkkinen kysymys, sillä meidän on jollakin tavalla määriteltävä tämäkin asia myöskin näkökulmasta katsottuna. Miten voidaan valvoa jotain, mitä ei ole määritelty? Sehän on aivan mahdoton tehtävä. Joten kyllä komissiolla on melkoinen tehtävä hoidettavanaan. Sen on jatkettava keskustelua juuri tästä määritelmäkysymyksestä ja indikaattoreiden laatimisesta saralla, mutta me tarvitsemme tasapainoista lähestymistä, vai ehkäpä sisämarkkinavaliokunta voisi olla hyvä kumppani. Henkilökohtaisesti voisi sanoa tähän hyvään laadukkaaseen työpaikkaan liittyen, että jokainen sellainen työpaikka, joka motivoi nuoria, on hyvä laadukas työpaikka. Siinäpä komissiolle tehtävä, miten mitataan nuorten motivaatiota. Meidän on motivoitava nuoria, koska he ovat tämän motivaation menettäneet. Nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu ei keskity vain ainoastaan nuorisotakujärjestelmään, vaan kaikkiin muihinkin välineisiin ja toivoisin, että tilintarkastustuomioistuin tarkastelisi myöskin tätä asiaa mahdollisimman pikaisesti seuraavassa kertomuksessaan. Me tarvitsemme nopeita päätöksiä, muuten me emme saa näitä rakenteellisia uudistuksia aikaiseksi taistelussa nuorisotyöttömyyttä vastaan. Kiitokset. Seuraavana edustaja Soltes. Eh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä vaajavan kommentteihin yleisesti. Tarttuisin yhteen pääkysymykseen puolestani laatutyöpaikat. Nuoret ovat haavoittuvainen väestöryhmä ja kertomuksen luvut ovat huolestuttavia. Erityisesti tiettyjen jäsenvaltioiden nuorisotyöttömyysasteeseen. Siksi tällaisten järjestelmien rahoitus ei ole mikään taikasauva, joka ratkaisee nuorisotyöttömyyden. Näinhän se ei voi olla. Tässä voi olla tärkeä keino laskea nuorisotyöttömyysastetta ja motivoida nuoria yhdistämällä sekä julkista että yksityistä rahoitusta. Voimme myös yhdistellä eri komission ohjelmia koulutukseen alueella investointiohjelmia. Ne voivat tämän järjestelmän yhteydessä laskea nuorisotyöttömyyttä. Lisäsi jotain muuta. tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota laadukkaiden työpaikkojen tak jatkaamiseen olemassa olevien nuorisotyöttömyysohjelmien kokemukset kuitenkin osoittavat, että niin jäsenvaltiot kuin komissio mittaavat lähinnä tuotosta ohjelmien osallistujien määriä – Kuun vuoden aikana rahoitettujen työpaikkojen määrää. Mutta meidän täytyy keskittyä tähän jälkimmäisen osaan. Meidän täytyy tarkastella vaikutusta ja tällaisten työpaikkojen järjestelmien vaikutusta laatutyöpaikkoihin. Asevaltioiden raportointi perustui tuotokseen. eikä laadukkaiden työpaikkojen seuraamiseen. Tehtävä osa nuorista sitten taas jäi työttömäksi kokeilun jälkeen. Eli meidän täytyy olla tarkkoja sen suhteen, miten me toimintajärjestelmiä järjestelmiä täytyy kannustaa yksityistä sektoria alentamaan nuorisotyöttömyyttä ja luomaan hyviä työpaikkoja. Ja, vielen Dank. Ich habe mich selbst auch auf Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää komissiolle muutaman kysymyksen yhtä lailla kuin tilintarkastustuomioistuimen. Oli kyllä aika lailla neuvoton totta puheen, kun luin tämän kertomuksen, sillä byrokraattisten vaiheiden toteuttamisen kuvaus näkyy tässä selkeästi. Ja sitten katsotaan, että ketkä ovat osallistuneet työhön ja ketkä eivät, niin en oikein tiedä, onko tästä mitään hyötyä, että kerrotaan, miten tämä byrokraattisesti on edennyt. Niin tämä ensimmäisenä kysymyksenä. Niin minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että nuorisotakujärjestelmä on luonteeltaan liian byrokraattinen. Ja kysyisinkin nyt komissiolta seuraavaa. Miten jäsenvaltiot ovat reagoineet tilanteeseen? Sillä ilmeisesti ei ole mitään vaikutusta sillä, jos näitä byrokraattisia vaiheita noudattaa tai sitten ei, kun katsoo, että tietyt jäsenvaltiot ovat toimineet tietyllä tavalla ja toiset taas ei. Eli miten nuorisotakujärjestelmä sopii muihin sosiaalirahastojärjestelmiin? Mutta kaiken A ja O on juuri tämä yhteen nivoutuminen ja kysyisinkin jäsenkomissiolta, että kokemuksemme nuorisotakuun järjestelmään liittyen, niin antavatko ne osvita siitä, että meidän pitäisi esimerkiksi lainsäädäntöpuolella tehdä jotain muutoksia tai sitten jollain muilla tasolla ja jos kyllä, niin mitä muutoksia tarvitaan. Ja mitä tulee sitten tilintarkastustuomioistuimen esittämään kritiikkiin, eli valvontajärjestelmien puuttuminen, ja kuten kollega Dani totesi, eli miten tämä linkittyy eurooppalaisen ohjausjaksoon, nehän ovat tietenkin tärkeitä kysymyksiä, sillä me emme missään nimessä saa ajautua sellaiseen tilanteeseen, että me vain lietsomme ikään kuin vihaa, sillä me emme voi lähteä lupaamaan liikoja. Ei voida vain tehdä jotain tekemisen ilosta ilman, että me tavoittelisimme jotain tavoitetta, niin kuin täällä sanottiin. Ja kun tätä kertomusta luin, niin tällainen vaikutelma minullekin syntyi. Ja nyt kysyisin tilintarkastustuomioistuimelta seuraava. Tämähän on ihan tällainen kohtelias, hyvä kertomus, joka ei oikeastaan kuvasta sitä, mitä siltä kaivattaisiin. Eli ettei tässä nyt suoraan sanota, mistä kenkä puristaa. Mikä olisi sitten todellinen tulos ja arvio, kollega Ivanova, jos teidän pitäisi nyt lyhyesti ytimäkästi ilmoittaa, mistä kenkä puristaa? Koska muuten meidän on aika lailla vaikea lähteä tukemaan erinäisiä toimenpiteitä. Minäkin pohdin sitä, että mitä me teemme nyt, mitä meidän on tehtävä jatkossa, joten kyllä olisi erittäin tärkeää, kuulla komission kommentit pidemmittä puheita. Muita puheenvuoropyyntöjä ei olekaan, joten kiitokset pääjohtaja Savosille. Ainakin papereissani lukee, että te olette täällä komissiota edustamassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Komission puolesta haluaisin aivan alkuun sanoa, että me olemme erittäin tyytyväisiä tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Meidän mielestämme nämä löydökset ovat erittäin ja havainnot ovat erittäin hyödyllisiä ja haluan kiittää Evanovaa äh, äh, sitä yhteistyöstä ja niistä keskusteluista, joita kertomusta laadittaessa kävimme. Ja haluan myös kiittää äh, jäseniä <clears throat> tästä keskustelusta, joka koskee nuorisotakuuta. Nuorisotakuuhan on hyvin monimutkainen hanke. Kuten yksi meppi sanoi, kyse ei ole vain rahasta, kyse on investoinnista. Tässä puhutaan budjetista, mutta samalla puhutaan myös erittäin hankalista rakenneuudistuksista, joihin jäsenvaltioiden tulee ryhtyä ja jotka koskevat erittäin hankalia alueita, kuten julkisia työllisyyspalveluita, koulutusjärjestelmiä. Tällaiset uudistukset vievät aikaa määritelmän mukaan. Niitä ei ole vielä aloitettu ja nyt joitain tuloksia on jo saatu, myönteisiä sellaisia. Ja toivon, että monet jäsenvaltiot lukevat nämä kertomukset tai tämän kertomuksen, koska monet ongelmat koskevat näitä jäsenvaltioita. Komission rooli on selkeä, mutta rajallinen. Me annamme tukea ja me koordinoimme sitä ja me pyrimme Mm, parantamaan tilannetta. Täällä otettiin käsittelyyn, tai täällä puhuttiin talouden ohjauskaudesta. Se on erittäin tärkeä väline meille, koska sen puitteissa voimme antaa maakohtaisia suosituksia ja haluamme tuupata jäsenvaltioita oikeaan suuntaan, kun nuorisotakuuta to- toimenpannaan. Jos sallitte, vastaisin vielä puheenjohtaja teidän kysymyksiinne ja lyhyesti myös kattaisin muutaman äh, muunkin seikan. Ensinnäkin rahoituksen riittävyydestä. On totta, e, meidän täytyy ymmärtää se, että meillä oli nuoriso takuualoitteen alussa ongelmia. Miksi? Siksi, että kyse on uudesta toiminnallisesta ohjelmasta. Ja nyt kun me olemme tehneet ehdotuksen rahoituksen lisäämiseksi, niin toivon, että nämä ähm, alkuvaiheen ongelmat häipyvät. Ja jos katsotte rahoituksen riittävyyttä kaiken kaikkiaan, niin tässä ei puhuta ainoastaan näistä kuudesta miljardista, vaan niiden lisäksi meillä on myös korvamerkittyinä lisärahaa sosiaalirahaston puitteissa nimenomaan työvoimapalveluille. Tarkoitus on tukea nuorison työllistymistä näin. Ja meillä on myös ylimääräiset 27 miljardia, joita tulisi käyttää koulutustoimiin sosiaalirahaston kautta. Eli kaiken kaikkiaan kyse on suurista rahamäärästä. Ja komissiohan tulee vuonna 2016 raportoimaan tästä asiasta. Ja meidän täytyy raportointivaiheessamme yksilöidä, kuinka paljon nuorisotakuun toteuttamiseen on käytetty rahaa eri rahalähteistä. Toiseksi, jos sallitte, kun puhutaan laadusta ja laadun määrittämisestä, niin sanoisin nopeasti sen verran, että kun tässä nyt toivotaan rahoituskriisistä, niin yksi suuri ongelma on se, että monet nuoret eivät pääse avoimesti työmarkkinoille, eivät saa pysyviä työsopimuksia, eivätkä välttämättä saa sellaista työtä, joka vastaa heidän taitojaan. Tämä on realiteetti, joka meidän täytyy tunnustaa ja ymmärtää. Ja komissiolle on selvää, että kun puhutaan laadukkaista laadukkaasta työstä, niin se on sellaista, joka vastaa työnhakijan taitoja. Se on myös sellaista, joka johtaa pysyvään työsopimukseen. Se on erittäin tärkeää. Ja kolmanneksi, laadukas työ että laadukas tarjous on sellainen, joka antaa työntekijälle riittävän toimeentulon ja myös sosiaaliturvan ja on sellainen, jota jäsenvaltiossa normaalisti tarjotaan. Eli täytyy välttää tällaista rinnakkaista työmarkki, rinnakkaisia työmarkkinoita, sellaisten luomista. Tämä, tätä on meille hyvän tarjotun työpaikan määritelmä. Ja toivomme, että maakohtaisten suositusten yhteydessä voimme myös antaa siihen liittyviä suosituksia. Meillä on tällä hetkellä 18 jäsenvaltiota, jotka ovat saaneet suosituksia nuorisotakuuseen liittyviä, liittyviä sellaisia. Ja näissä suosituksissa olemme linjanneet muutamia ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Ne ovat juuri mainitsemani kaltaisiakin. Ja sitten lopuksi vielä raportoinnista voisin kertoa teille muutamista hiljattaisista kehityskuluista. Ensinnäkin kiitos EMKO-valiokunnan hyvän työn. Meillä on nyt olemassa indikaattoristo, jonka jonka puitteissa keräämme tietoa kaikista 28 jäsenvaltioista. Tämä alkaa kesäkuussa vuonna 2015, joten meillä on tätä tietoa käytössämme, kun teemme seuraavan kertomuksemme. Ja e, jo minua ennen täällä todettiin, että sosiaalirahastoasetuksessa on artiklassa 19 tiettyjä valvonta vaatimuksia, joita meidän täytyy toteuttaa. Ja meidän täytyy myös valvoa ja raportoida maakohtaisista tuloksista. Ja me tulemme maakohtaisissa kertomuksissamme raportoimaan myös työllisyyssaralla saavutetuista tuloksista ja varojen käytöstä. Ja sitten vielä muutama sana tiettyjen jäsenvaltioiden demokraattisen järjestäytymisen tilanteesta. No, tällä hetkellä joissain valtioissa koulutusjärjestelmät ja työvoimapalvelut ovat erittäin huonosti järjestettyjä ja tämä on myönnettävä. Eli määritelmän mukaan tällaisissa jäsenvaltioissa vie enemmän aikaa toteuttaa nuorisotakuuta ja sen vuoksi kiinnitämmekin näihin maihin tarkkaa huomiota. Ei lainsäädäntöä välttämättä tarvitse muuttaa, mutta meidän ja teidän täytyy valvoa tilannetta. No, tässä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa, ja haluan kiittää tästä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne asiasta. Paljon kiitoksia. Vielä yksi kysymys. Olen aina pohtinut seuraavalaista seikkaa. Minä Tulen sellaisesta maasta, joka ei saa tukia nuorisotakujärjestelmästä. En ole koskaan ymmärtänyt sitä, että hyvinkin aikoina nuorisotyöttömyysaste on ollut 25 prosentin luokkaa, joten on aika lailla ymmärrettävää, että kriisien koettelemina aikoina luvut pahenevat entisestään. Miksi hyvin aikoina ei ole tehty mitenkään? mitenkään. Miten, miksi eurooppalaisella tasolla ei ole tehty hyvin aikoina yhtään mitään? Ei ainakaan viimeisen 11 vuoden aikana, kun minä olen ollut täällä mukana, niin en muista, että olisi jotain tehty. Voisitteko vastata tähän? I think the uh, situation of of... and... työttömyyden työttömyys on dramaattisesti lisääntynyt kriisin aikana. Ja jotkut asiat olivat olemassa aikaisemmin. Siksi on jossakin jäsenvaltiossa vallitseva osaamisen puute nuorissa, nuoret aikaisemmin ehkä vähemmän työllistettyjen työpaikkoja veivät. Espanjassa esimerkiksi on selvää, että rakennussektori käytti paljon nuoria, jotka olivat ammattitaidottomia. Ongelma on, että kun kriisi alkoi, nämä työpaikat katosivat. Tämän paikan työpaikat vaativat paljon enemmän osaamista. Nämä nuoret tarvitsevat koulutusta. Ongelmat olivat olemassa aikaisemminkin, mutta niitä ei huomattu, koska työpaikkoja oli olemassa. Nyt työpaikat vaativat eri osaamistason ja jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan tämän osaamisongelman. Ja, wir haben gesehen, dass niin, olemme havainneet, että mitä sisältöpuoleen tulee, nuorisotakuujärjestelmän aikaansaannoksista. Eli nyt ei voida vielä sanoa yhtään mitään, mutta mitä arvioitte, missä vaiheessa me voisimme todellakin keskustella siitä, miten näitä eurooppalaisia rahoja on nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa käytetty? Sorry, after a short lyhyesti kollegan kanssa. Uskon, että vuoden 2016 puolivälissä voimme tarjota mainitsemani kertomuksen. Prima. Wir sehen Sie vorher wieder für... Hienoa. Tapaamme varmaan ennen sitä. Muita kommentteja ei ole, joten esittelijä, olkaapa hyvä. Ganz herzlich. Niin, kiitokset erinomaisesta keskustelusta. Pari ajatusta näin keskustelun päätteeksi. Voinen olettaa, että nuorisotakuujärjestelmä ei voi olla jotain sellaista, joka muuttaa rakenteellisesti kaikkia, kaikkia jäsenvaltioita, mutta kyse on siitä, että kuten kollega Gressle sanoi, ajatusmallien on muututtava jäsenvaltiotasolla vastaan ehkä myöskin Derekin esittämään kysymykseen, sillä on olemassa lukuisia jäsenvaltioita, jotka työmarkkina- ja sosiaalipoliittisesti eivät keskity nuorisoon tai sellaisiin nuorisotoimenpiteisiin, jotka ovat laadukkuuteen panostavia, vaan kyse on tällaisista niin sanotusta jobeista, joita on esimerkiksi työ, rakennustyömaalla tarjoilla, tarjolla, mutta eihän nuorisotakoon järjestelmällä haluta tällaisia työpaikkoja tarjota, vaan haluamme tarjota koulutusta ja työpaikkoja, jotka ovat kestäviä, eikä mitään kausiluonteisia. Eli tarkoituksena on muokata työmarkkinoita nuorten näkökulmasta katsottuna. Se on keskeisin työmarkkinat työmarkkinatakujärjestö tai nuorisotakujärjestelmän tavoitteista. Eli kyllä jäsenvaltioiden vastuu säilyy pidemmälläkin aikavälillä tätä myötä. Ja haluaisin vielä kiittää siitäkin, että tässä on viitattu avoimuuteen. Vaikkakin tulkitse tilanteen toisin kuin kollega Valli, voiden olettaa, että kaikki eurooppalaiset ohjelmat tai yhteisrahoitukseen liittyvät ohjelmat ovat avoimia ja nyt on tarpeen väli, vähentää byrokratiaa ja lisätä kustannustehokkuutta. Eli liikaa byrokratiaa ei tietenkään kaivata, eli että jokaisesta euro, eurosta ei ole raportoitava tai esitettävä valvontakertomuksia, kun se maksaa maltaita. Komission tehtävänä on valvoa varojen käyttöä ja varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat valvojina. Eli kun jäsenvaltiota kritisoidaan, niin silloin sen kritiikin on kohdistuttava tähän ensisijaisesti ja vasta sitten komission. Ja komissio ei tietenkään henkilöstöresurssiensakaan puolesta voi valvoa kaikkia varoja, joita käytetään, tai kaikkia rahastoja, joista varoja välitetään eteenpäin. Kyse voi olla aina vain tällaisista täsmäiskuista ja tarkistuksista. Ja vielä lopuksi kollega Valli. Niin, haluaisin vain vastata siihen kritiikkiin, jota minun kantaani kohtaan on esitetty. Niin haluaisin vain todeta, että jos me todella haluamme valvoa, ja jos henkilöstöresursseja valvontaan riittävästi ei ole, emmekä me voi valvoa avoimuutta, niin kyllähän siitä vasta kustannuksia syntyykin. Jos siinä vaiheessa tietysti syntyy kustannuksia, kun tietoja ladataan avoimille nettisivuille tai niin edespäin. Mm, ja totta kai erilaisia kustannuksia tällaisesta valvonnastakin koituu. Tällä hetkellä meillä on erilaisia PDF-faileja, jotka eivät ole ollenkaan avoimia. On monia tahoja, jotka haluaisivat enemmän tietoa näistä ohjelmista me, monia ihmisiä kiinnostaa se, että raha olisi periaatteessa saatavissa ja sitä voitaisiin käyttää nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Ja sitten pohtivat sitä, että miksi siitä huolimatta tätä ongelmaa ei ole pystytty torjumaan tai se vain jatkuu. Ja samaan aikaisesti meillä on erilaisia skandaaleja, joita tulee jatkuvasti ilmi uusia ja uusia, jotka liittyvät siihen, miten rahaa on käytetty väärin mm. Joten kyllä minua, minä haluaisin voida vastata äh, näiden kysymysten esittäjille, että tarvitaan avoimuutta. Ainoa keino äh, estää ongelmia on se, että kaikki julkaistaan avoimesti netissä. Eli tiedämme, mistä raha tulee, mihin se menee ja kuka sen käyttää. Jos avoimuutta ei ole, niin on todella hankalaa valvoa näiden ohjelmien toteuttamista oikeasti. Die Frau Kollegin Ivanova, bitte. Kollega Ivanova, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I would... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kunnianarvoisia jäseniä panoksestaan erittäin kiinnostavaan rakentavaan keskusteluun. Herra Vaughan ja te puheenjohtaja sitten kysymykset, joihin lyhyesti tartun. Herra Vaughan kysyi, mikä on suhde ja sen valtioiden halukkuuden ja huonon käyttöön asteen välillä. Tässä vaiheessa emme pysty vastaamaan, koska nyt me arvioimme komission roolia nuorisotakuujärjestelmän suunnitelmien täytäntöönpanossa, mutta kuten mainitsin, me harkitsemme kahta muuta auditointia. Yksi liittyy nuorisotoimintatiimeihin ja toinen liittyy täytäntöpano jäsenvaltioiden tasolla. Siinä vaiheessa uskoisin, että kykensimme vastaamaan kysymykseen. Voin taata teille, että tuomioistuin tekee parhaansa vastaamaan kysymykseen Rovelle Dajava. Lähetämme kertomuksen mahdollisimman nopeasti teille. Rouva puheenjohtajan kysymys. Olemmeko kohtelijoita? Enpä usko. Emme suhtaudu kohteliaasti komission, olemme objektiivisia. Se on tehtävämme. olla mahdollisimman objektiivisia. Jos komissio on tarjonnut adekvaattia ja oikeassa ajassa toimitettua apua ja valtiolle neuvoston vaatimisaikarajoissa, me toteamme sen kertomuksessa. Mutta toteamme myös, että on joukko merkittäviä riskejä, kuten rahoituksen riittävyys, la, tarjousten laatu ja rahoitusjärjestelyt. Toivon, että kertomuksessa mainitut riskit, niiden mainitseminen ovat hyödyllisiä teille päätöksenteossa. Kiitos. Ja, vielen Dank. Ich wollte... Paljon kiitoksia. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan näitä kahta muuta kertomusta. me tietenkin haluamme tietää, miten konkreettinen täytäntöönpano toteutuu. Oikeastaan halusin onnitella teitä innovoinnista. Ensimmäistä kertaa ensi, erityiskertomuksessa on kuva näistä tiimin jäsenistä, eli ihmisten nimiä on kyllä vilissyt siellä sun täällä, mutta nyt nimet voidaan yhdistää kasvoihin. Tätä voitte suositella kollegoillenne. Kyllähän meillä on oikeus nähdä ne henkilöt kuvan välityksellä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Muita kommentteja ei ole, mutta kollega Vallin esittämä kysymys on ihan hyvä. Eli mikä on tämä avoimuuden tilanne? Ja tiedot esimerkiksi yrityksistä, jotka saavat tukea nuorten työllistämiseksi, Voitaisiinko nämä tiedot, edes nämä tiedot saada käyttöön? Eli olisi hyvä saada tietää, miten rahoja jaetaan. Ei tämä mikään helppo kysymys ole, mutta olisi hienoa, jos voisitte lähettää meille vaikkapa sähköpostiviestin kertoin siinä meille, että miten voimme jäsenvaltiotasolla tarkastella näitä menoeriä esimerkiksi netin kautta sivuja tarkasteleva. Seuraavaksi sitten EUn tuki tulipalojen ja luonnon katastrofien aiheuttamien metsätuhojen estämiseksi ja korjaamiseksi. Tämä on oikeastaan aina se sama vitsaus kesätauon jälkeen. Metsät roihuavat ja silloin palaa myöskin EU-rahaa ja onkin hienoa, että meillä on olemassa erityiskertomus näiden varojen käytöstä. Ja haluaisinkin toivottaa tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kollega Miljoonisin. Hän voi nyt esitellä meille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvon kuulijat, hyvä puheenjohtaja. On suuri kunnia voida esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, joka koskee koskee metsien suojelua metsäpaloilta ja luonnon katastrofeilta. Se hyväksyttiin 17. joulukuuta viime vuonna. Ensinnäkin haluaisin kiittää Zelleriä hänen erinomaisesta mietinnöstään ja hyvistä suosituksista. Tämä ää, tarkastus, tarkastuksen aihe valittiin kolmesta syystä. Ensinnäkin siksi, että metsät ovat tärkeitä. Monet, metsillä on monia tarkoituksia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä. Sillä on merkitystä kaikilla näillä aloilla. On erittäin tärkeää, että ottaa myös huomioon se, että puun kasvatus ja jalostaminen suojelee ympäristöä ja tuottaa monia työpaikkoja. Metsät myötä vaikuttavat myös ilmastonmuutokseen, lieventämiseen, ähm, biodiversiteetti äh, tulee suojelluksi metsien ansiosta ja ympäristö samoin maaperä. Ja metsistä saadaan myös äh, veden lähteitä. 150 hehtaaria on metsien pinta-ala täällä Euroopassamme, 42 prosenttia koko EUn maa-alueesta siis. Toiseksi Toinen syy äh, tähän tarkastuksen aiheeseen on se, että metsäpaloilla ja luonnon katastrofeilla on suuria suuria vaikutuksia. Usein metsäpalot johtuvat ihmisten toiminnasta, huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta ja voivat aiheuttaa laajaa äm, vahinkoa. Vuosien 1993 ja 2012 välisen aikana 48 000 hehtaaria metsää paloi Euroopan unionissa joka vuosi. Noin 84 prosenttia kokonaisalueesta paloi nimenomaan Välimeren alueella, Portugalissa – Metsäpalot ovat johtaneet laajoihin paloalueisiin Portugalissa vuonna 2003-2005, vuonna 2007 metsäpalojen väärä vain lisääntyi, mutta eivät ainoastaan metsäpalot ole uhka, vaan meillä on myös erilaisia muita uhkia, kuten myrskyt, kuivuus, maavyörymät ja sellaiset, taikka sitten ihan bioottiset tekijät, kuten tuholaiset ja taudit. Euroopan unioni kuitenkin tarjoaa paljon rahaa näiden vitsausten torjumiseksi. Euroopan unionilla on pitkä metsien suojeluhistoria. Me erityisesti haluamme ennaltaehkäistä metsäpaloja ja Euroopan unionin metsät ovat hyötyneet aivan eri erityisistä asetuksista, joiden avulla on haluttu estää metsäpaloja, ja metsien suojelu on myös sisällytetty maaseudun kehityspolitiikkaan. Vuosien 2007 2013 välillä maaseudun kehitys tukea on annettu toimenpiteen 226 kautta. Sen tarkoitus on palauttaa metsien potentiaalia ja parantaa ennaltaehkäiseviä toimia. Öö, me halusimme parantaa ympäristöä ja tämä toimenpide sisällytettiin 58 maaseudun kehitysohjelmaan 16 jäsenvaltiossa – Kaiken kaikkiaan tukea suunniteltiin annettavan 1,52 miljardia euroa. Julkinen tuki voi kattaa jopa 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, joita edunsaajat ovat edunsa, edunsa ja aiheuttavat. No sitten tämän tilin, tilitarkastuslähe tapa siitä sen verran, että halusimme tarkastaa, missä tukea oli hallinnoitu hyvin ja missä kohtaa tuki oli saavuttanut tavoitteensa kustannustehokkaalla tavalla. Toisin sanoen, me tarkastimme paitsi sen, että hankkeet olivat tukikelpoisia ja valintaprosessit olivat sääntöjen mukaisia, ja että tulokset, tuloksia saatiin aikaiseksi. Sen lisäksi, näiden lisäksi me tarkastimme myös sen, että tarpeet oli yksilöity selkeästi ja e, tarkastimme myös sen, olivatko valintakriteerit näiden tarpeiden mukaisia, tehtiinkö todellista tehokasta valvontaa ja pidettiinkö kustannukset kurissa ja oliko selkeitä välineitä arvioida sitä, saavutettiinko näillä toimilla tavoite, eli metsien parempi suojelu. Komission tasolla tarkastustyö kattoi muun muassa toimen suunnitteluun, kehitysohjelmien hyväksymisen ja toimenpiteiden valvomisen. Me vierailimme tarkastuskäynneillä Italiassa, Ranskassa, Itävallassa, Slovakiassa ja Espanjassa nämä jäsenvaltiot saivat yli 85 prosenttia kaikista, julka, kaikista, kustan, tai siis kaikista tuesta. Sitten tarkastushavainnoista. Ensinnäkin valin, oh, ohjelmien valinnasta. Tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että että toimi olisi voitu kohdentaa paremmin. 226 toimenpiteessä keskityttiin ähm, pieniin, suuriin ja keskisuuriin äh, riskeihin, mutta näitä riskejä ei ole EU-ssa varsinaisesti määritelty. Jäsenvaltiot, jäsenvaltiossa oli puutteissa, puutteita muun muassa si, siinä mielessä, että valintakriteerit eivät olleet hyviä tai tiettyjä riskialueita ylen katsottiin. Ympäristötavoitteita ei priorisoitu riittävän hyvin valintavaiheessa ja joskus ne ylen katsottiin täytäntöönpanovaiheessa. Toiseksi, kun puhutaan tuetuista toimista, niin esimerkiksi palonkatkaisulinjat tai metsänharvennukset tai hakkuualueet, kun niitä katsotaan, niin Usein nämä, näillä alueilla toimet vastasivat tuen ehtoja, mutta tehtiin myös sellaisia toimia, jotka eivät liittyneet luonnonkatastrofeihin tai metsäpaloihin, vaan niiden, niiden, niiden taustalla oli muita taloudellisia motiiveita, motiiveja. Joskus vaatimuksia ei pystytty täyttämään, tai niiden täyttämistä ei voitu osoittaa, koska äh, dokumentaatiota ei ollut riittävästi. Joskus ei voitu osoittaa, että ähm, tukikelpoisilla toimilla oli haluttu puuttua nimenomaan metsäpalojen estämiseen. Tilintarkastustuomioistuin totesi myös, että olisi voitu tehdä enemmänkin, jotta olisi voitu varmistaa tuettujen toimien kustannustehokkuus. Oli tiettyjä tapauksia, joissa julkisen tuen kattoa mukautettiin perusteetta. Joskus nämä katot olivat tietyillä alueilla paljon korkeampia kuin toisilla alueilla, joissa oli kuitenkin ryhdytty samaan, samoihin toimiin. Ja oli myös alueita, joilla manuaalista työtä suosittiin koneella tehdyn työn sijaan, ja tämä johti korkeisiin kustannuksiin. Joissain tapauksissa kävi niin, että edunsaajat saattoivat rahoittaa toimia, siis sellaisia toimia, ähm, joita oli toteutettu jo aiemmin, tai tuki meni maatalous, maatalouden palstoille. Ei ollut myöskään riittävästi valvontavälineitä, jotta olisi voitu arvioida, menikö raha perille mahdollisimman tehokkaasti. Olisi hyvä, jos meillä olisi, jos noudatettaisiin yhteistä valvonta- ja arviointipuitteistoa. Meillähän on sellainen, mutta sitä ei nyt käytetty kaikissa tapauksissa. Ei ollut mahdollista tehdä ähm, ennaltaehkäisytoimien tehokkuudesta koska vaikka minkäänlaista mittaustoimintaa ei ollut. Kun ajatellaan vuotta 2014-2020, niin ähm, tukikelpoisuuden äh, mittarei, mittaristoa ei ole voitu parantaa, ja siksi tilintarkastustuomioistuin onkin tehnyt seuraavanlaisia suosituksia. Jäsenvaltioita pyydetään valitsemaan ennaltaehkäisytoimensa tiettyjen erityisten kriteerien perusteella tarpeiden mukaisesti ja dokumentoidun arviointiprosessin jälkeen. On erittäin tärkeää, että priorisoidaan kaikkein arvokkaimpia metsiä, kuten Natura 2000 metsiä ja metsäalueita. On myös tär- tärkeää, että kustannukset ovat perusteltavissa ja ne eivät ylitä sitä kattoa, jonka vastaavat toimet normaalisti, eh, tai niitä kustannuksia, joita vastaavat toimet normaalisti aiheuttaisivat. Ja kun ajatellaan, eh, on myös erittäin tärkeää, että eh, rahoitetulla toimilla voidaan todella ennaltaehkäistä tulipaloja. Komission tulisi asettaa selkeät kriteerit sille, mikä on korkea tai keskiverto tai alhainen tulipaloriski. On tärkeää, että jäsenvaltioilla on selkeät valvontajärjestelmät, niiden täytyy val- parantaa valvontaansa ja komission täytyy voida valvoa sitä, että jäsenvaltiot käyttävät rahat asianmukaisella tavalla. Arvon kuulijat, haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Vastuuesittelijä on kollega Tsela Ahim, olepas hyvä. Oh. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset kollega Miollisille ja koko tilintarkastustuomioistuimelle tästä seikkaperäisestä erityiskertomuksesta erittäin tärkeään aiheeseen liittyen. Saan korostaa sitä, että tässä kertomuksessa mennään paljon pidemmälle kuin pitäisi, eli sieltä löytyy hyviä tietoja, mielenkiintoisia tietoja. Tästä tekstistä on tullut hyvin mielenkiintoinen. Kollega Miljoonis on oikeastaan kertonut jo kaiken tästä tekstistä, joten en kerro siihen liittyen sen enempää, mutta mitä tulee itse aiheeseen, niin metsähän on luonnon tuote, johon meidän tulee kiinnittää huomiotamme. Mehän tiedämme, että metsät ovat ympäristölle, ilmastolle, ilmalle hyvä ja meidän täytyy puuta käyttää vastuullisesti, mutta on metsästä myöskin virkistyksellisesti katsottuna hyötyä. Ja on Euroopasta löytynyt antiikin ajolta metsävaroja, jotka on hakattu maan tasalle ja useimmat metsiin liittyvät ongelmat ovat ihmisperäisiä, mutta kaikesta huolimatta nyt ihmisen on itse suojeltava metsä metsää, jotta sillä olisi jatkossakin tällainen monimuotoinen tehtävä. Metsä ei ole yhtä kuin metsä. Espanjassa metsä tarkoittaa jotain muuta kuin Itä-Puolassa. Mutta nyt metsä on määritelty. Metsänä pidetään alueita, jotka ovat 0,5 ki- kilometriä suurempia ja siellä on yli 5 metrin korkuisia puita tai sellaiset alueet, jotka voivat saavuttaa nämä äh, no, kriteerit, sellaiset äh, alueet, joita käytetään maanviljelykseen, niin ei voida äh, luokitella metsäalueeksi. Korostettakoon sitä tässä yhteydessä. Mitä tulee metsien suojelutoimenpiteisiin, niin niihin menee paljon rahaa, kuten kollega Mio Liss jo itse totesikin. Maaseuturahastosta edellisellä kaudella rahoja meni 1,5 miljardia euroa tähän toimenpiteeseen numero 226 metsien suojelmiseksi ja myöskin luonnon katastrofien korjaamiseksi. Nyt herää kysymys, siitä, että miten näitä rahoja on käytetty metsien hyväksi. Ja kuten kollega Miolis totesi, niin tilintarkastustuomioistuin keskittyi viiteen jäsenvaltioon, eli niihin jäsenvaltioihin, jotka saavat, ovat saaneet vuoden 2012 loppuun mennessä yli 85 prosenttia näistä kaikista ra- rahoista, eli Espanja, Slovakia, Ranska, Itävalta, Italia. Ja nyt herää kuitenkin kysymys siitä, että miten varoja käytetään. Käytetäänkö niitä kohdennetusti? Siihenkin liittyen kollega Miljoonis antoi kaikkea muuta kuin tyydyttävän vastauksen, eli ei. Useimmissa tapauksissa tai useissa tapauksissa on päästy eteenpäin ja varoja on käytetty järkevällä tavalla, mutta useimmissa tapauksissa tilanne on ollut valitettavasti aivan toinen. Tilintarkastustuomioistuin toimii yleensä aika lailla varovaisesti, kun on kyse syyttelemisestä ja nuhtelemisesta. No, se tehtävä lankeaa minulle. Espanjassa, Andalusiassa, 226 toimenpiteisiin sovittiin erinäisistä kriteereistä ja yhdessä tapauksessa esitettiin myöskin investointivaatimuksia ja ne dokumentoitiin, mutta mitä tulee alueellisen tason virastojen tekemistä toimenpiteistä, niin niihin liittyen ei esitetty minkäänlaista kriteeriluetteloa, vaikka suurin osa varaista menikin juuri sitä kautta eteenpäin, ja kilpailutusjärjestelmästäkään ei jäänyt mitään mustaa valkoisella. Slovakiassa 226 toimenpiteiden rahoitus ei riippunut keskeisimmistä haittatekijöistä, vaikka tuu myrsky on keskeisin metsän tuho, tuhoja aiheuttava ongelma. Sen lisäksi kuivuus ja lumi. Muuten varat 61 prosenttia käytettiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja metsäteiden rakentamiseksi, vaikka niiden tehtävänä loppujen lopuksi oli metsävarojen hyödyntäminen, joten ei voida sanoa, että tässä todellakin toimittiin varsinaisen toimintaperiaatteen mukaisesti. Mitä tulee Itävaltaan, niin perusriskiin ja menoihin liittyen ei ole löydettävissä mitään ongelmia. Espanjassa 70 prosenttia metsistä on yksityisessä käsissä mutta kustannukset olivat valtion puolella kolme kertaa korkeammat kuin yksityisellä sektorilla. Jos katsotaan ex ante arviointia, niin sieltäkin oli luettavissa perusteluja näille epätasaisille varojen jakoperiaatteille kollega Miolinis totisi myöskin siitä jotain, että samoja toimenpiteitä varten maksettiin eri hintoja. Siitä hyvä esimerkki löytyy Italiasta. Esimerkiksi Basilikatan alueella metri metsätietä maksoi paljon enemmän kuin esimerkiksi Toskaanassa, jos, missä metri maksoi 6 euroa. No, tässä yhteydessä saanen myöskin muistuttaa tilintarkastustuomioistuimen katsauksesta, kuten kollega Mioliinis totesi. Puitekehyksen paraneminen ei ole odotettavissa, joten kyllä tässä nyt on toimittava mitä pikin miten myöskin komission puolella, sillä mehän emme halua, että varoja ei olisi jatkossa enää näin paljon käytettävissä. Jos varoja käytetään väärin hyväksi, niin tietenkään jatkossa varoja ei tulisi samoille toimijoille siirtää. Varoja tulee käyttää sillä tavalla, että ne suojelevat omalta osaltaan metsiä ja korjataan mahdollisesti syntyneitä tuhoja, mutta jos katsotaan Keski- ja Itä-Eurooppaa, niin kyse on oikeastaan myrskytuhoista, kuten Niklas Myrskyn aiheuttama tuho Tiedän oikein hyvin, mitä Niklas Myrsky aiheutti metsissämme. Tulipalojen merkitys korostuu oikeastaan pallon eteläisellä puolikaalla. Eli me olemme oikeastaan tässä suhteessa samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, ainakin minä esittelijänä, ja toivon, että valiokunta tukee minua ajatukseni kanssa, eli että meidän pitäisi sopia yhteisistä kriteereistä, jotta Euroopan laajuisesti määritellään, mitä tarkoittaa metsäpalo, tuho. Jäsenvaltioiden pitäisi koordinoida paremmin suojelutoimenpiteitä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä – huomioida erityisesti arvokkaat metsät, kuten Natura 2000-alueen metsät. Eli varoja ei pitäisi käyttää metsätaloudelliseen toimintaan. Tietenkin aluekohtaisia eroja tulee olemaan, mutta me tarvitsemme järkevän kustannushyötyanalyysin toimenpiteisiin liittyen, jotta tällainen vaihteluväli ei olisi näin suuri. Se, mitä Itävallassa oli havaittavissa, niin osavaltiosta toiseen tilanne oli sellainen, että siellä missä riskit ovat pienimmät, niin siellä saatiin rahoja eniten käyttöön ja päinvastoin, joten tämä on aika lailla järjetön lähestymistapa. Lisäksi Euroopassa kaivataan myöskin yhteistä foorumia, jonka kautta voidaan parhaita käytänteitä vaihtaa esimerkiksi suojelualalla. Sitä, siihen pitäisi panostaa omasta mielestäni ja mitä tulevaisuuteen tulee ja jo viime vuonna aloitettuun tai alkaneeseen tukikauteen liittyen, niin vetoamme kaikkiin, että laaditaan yhtenäinen valvontajärjestelmä jotta jatkossa hyvällä omalla tunnolla maaseuturahasto varoja voidaan antaa metsiemme hyväksi käyttöön. Siinäpä työasiakirjan sisältö. Toivon, että kollegat esittävät lukuisia tarkistuksia tekstin parantamiseksi ja kiitokset kollega Chaplitskille, sihteeristöstä ja kiitokset myöskin Miolikselle ja muille tilintarkastustuomioistuimen edustajille ja kollegalleni Reicheltille, joka on toiminut, toiminut avustajanani. Ja nyt jäänkin mielenkiinnolla odottamaan jatkokeskusteluja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. No, kollega Karimba, olkaapas hyvä. Ja en herzliches Sydämelliset kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle ja esittelijälle. Itävaltalaisena tämä teksti koskettaa minua useammassakin mielessä. Yleisesti ottaen todettakoon, että se mitä kertomuksessa sanotaan ja se mihin näitä rahoja on ohjattu, niin olisi, voinut, olisi voitu toimia toisin. Meidän pitäisi nyt, kun keskustelemme eurooppalaisesta metsästrategiasta, niin tämäkin asia pitäisi huomioida, sillä luonnonkatastrofit vaikuttavat eri tavalla tilanteeseen, eli riippuen siitä, onko metsä eräänlainen monokulttuuri vai onko ongelmana tulvat tai lumivyöryt. Ja kyse on myöskin siitä, että miten metsiä käytetään hyödyksi. Ja kertomuksessa nämä linkit pitäisi esittää. Kyse on myöskin metsän hoidollisesta toiminnasta ja metsän taloudellisesta käytöstä. Me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen metsästrategian – ja sitä kautta voidaan myöskin välttyä tietyiltä luonnonkatastrofeilta, kuten metsäpaloilta, vaikka nämä metsäpalot ovat useimmiten ihmisen aiheuttamia. Ja olenkin samaa mieltä sen suhteen, että meidän ei tulisi panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten uudelleen metsitykseen, ainakaan näillä varoilla, vaan tässä pitää olla puhe sellaisista toimenpiteistä, jotka rahoitetaan maatalousrahaston ykköspilarista. Eli tulen tämän tyyppisiä tarkennuksia tarkistusten muodossa esittämään, mutta oikein paljon kiitoksia jo näin ennakkoon tästä lopullisesta asiakirjasta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Javo. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää asian esille ottamisesta. Kertomus on erittäin tärkeä. Meillä on erittäin kattava kertomus siis edessämme. Näemme, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset ovat myös valiokunnan mietinnössä. Tota, sen kuitenkin tilintarkastustuomioistuin viittaa paljon ympäristönsuojelutoimiin. Ja puhun erityisesti biodiversiteetistä. Biodiversiteettimme pohjaa paljolti metsiin ja ympäristönsuojelunkin kannalta metsillä on tärkeä osuus. Joten näiden toimien yhteydessä meidän täytyisi miettiä, mikä voisi olla panoksemme luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja myöskin mitä voimme suojella ympäristöä ilmastonmuutokselta, mitä me voimme saavuttaa tämän ehkäisevillä toimilla. mitä vuoteen 2014 tulee ja saavutuksia sinä aikana, niin ympäristövaikutuksia ei ole mietinnössä mainittu, joten sen teitä ottamaan ne mukaan, koska se on yksi tärkeimmistä näkökohdista. Meidän metsähoitotoimiin täytyy olla yhteydessä luonnonsuojeluun tuomioistuimen kertomuksessa selkeästi mainitaan, että metsäteitä usein rahoitetaan näillä varoilla ja niillä voi olla usein erittäin kielteisiä ympäristövaikutuksia metsäympäristön vakauden kannalta. Nämä polut ja metsät eivät aina panosta metsien suojeluun eivätkä ne ehkäise metsäpalojakaan. Toiseksi kiinnittäisin huomiota johonkin, josta pitää puhua myös vähän eri näkökulmasta. Olen oikein iloinen, että viittasit EUn metsästrategiaan. Sitä meidän pitäisi käsitellä, mutta tässä me käsittelemme metsäpaloja ja muita luonnonkatastrofeja. Ja näemme, että Euroopan metsissä on suuria eroja. Jotkut tekijät, jotka voivat aiheuttaa katastrofin jossakin metsätyypissä, voivat olla metsän luonnonkierron osa muualla. erilaiset häiriötekijät ovat osa luonnon kulkua metsässä. Metsät voivat toipua metsäpalloista. Jos kaikki metsäpallot lopetettaisiin pienetkin, sillä olisi kielteinen vaikutus metsien tulevaisuuteen. Siitä syystä minusta metsäpaloja ei aina pidä ehkäistä. Voi olla tilanteita, joissa metsäpaloilla voi olla myönteinen vaikutus, Joten aina niitä pidä estää. En halua puhua tarpeettoman pitkään. Mutta nämä asiat pitää ottaa huomioon. Mutta täytyy ajatella, jolla on pitkä ja myönteinen vaikutus. Eikä metsän käyttäjä, vaan metsä suojeleva. Niin, kyllä täällä positiivisesti ollaan reagoitu siihen ajatukseen, että metsäpaloilla voi olla myöskin positiivisia vaikutuksia. Olkaapa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alun alkaen en halunnut osallistua tähän keskusteluun laisinkaan, koska minä todellakin ihailen kollega ja Hän on tehnyt erinomaista työtä, mutta Muutama kysymys tuli mieleeni, kun luin tekstin ja haluaisin ottaa nämä kysymykset tässä nyt esille. Mielestäni näitä seikkoja ole korostettu riittävässä määrin. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tuki ei ole ollut riittävän vahvaa. Komissio ja jäsenvaltiot eivät ole voineet vahvistaa sitä, että tulokset ovat olleet riittäviä ja nämä puutteet näyttävät olevan edelleenkin tapetilla. Ja sanottakoon suoraan, että en voi hyväksyä tätä lähestymistapaa. Minä haluan nähdä konkreettisia tuloksia. Sitten toinen asia. Asia, joka palaa esille tuon tuosta on se, että komission pitää aina varmistaa, että riippumatta siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, niin aina nämä teot ovat perusteltavissa. Sitä kautta voidaan varmistaa, että yritetään estää luonnonkatastrofeja ja metsäpaloja. Toinen asia oli tämä. Minun mielestäni komission pitäisi lähteä tästä olettamuksesta, eli valvonnan pitää toimia. Eli valvomattomuus ei käy päinsä. Ja lopuksi vielä seuraava seikka. Kun toimitaan, niin toimitaan ruohonjuuritasolla huomioiden ympäristöseikat. Yhteiset kriteerit tulisi määritellä varmistaaksemme, että me tiedämme, mitkä riskit ovat olemassa kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, minäkin haluan vielä lausua muutaman sanan sen, koska minulla on kysymyksiä mielessäni. 3671 tukihakemusta on esitetty ja 444 projektia oli saatu päätöksen jo ennen kuin tukipäätökset oli tehty, niin tämä oli klassinen hyödyntämiskikka mitä tässä pitää enää rahoittaa? Jos rahaa on niin paljon käytettävissä, että hanke on jo toteutunut ja silti rahaa heitetään menemään tähän projektiin, jota ei oikeastaan enää olekaan. Joten herää kysymys, että miksi näin toimitaan. Sitten toinen kysymys liittää sen yksi ja Kreikkaan. Kollega Miljoonis, minä olin aika lailla huolissani asiasta, sillä Kreikan kohdalla todetaan, että luku on tämä, julkiset menot ja loput nolla euroa. Nyt kysyisinkin Euroopalta, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Sillä metsäpalojen osalta Kreikka on edelleenkin eurooppalainen murhenkryyni. En ole kollega Javon kanssa samaa mieltä, olen nähnyt tähän liittyen kyllä liittävästi ongelmia jo ennenkin, mutta mikä on Kreikan tilanne? voinen olettaa kysyä nyt tilintarkastustuomioistuimesta, että nämä luvut ovat miljoonia. Saksan tekstissä sanotaan vain euro, mutta varmaankin kyse on miljoonista euroista eikä vain euroista. Tämä toinen kysymykseni ja sitten tämä vastaanotto jos katsotaan taulukkoa, niin sillä viitataan vuoteen 2012 ja sen loppuun. Olisi hienoa saada päivitetty taulukko, eli miten 226 toimenpiteen vastaanottokyky on parantunut tässä parin vuoden aikana. Ja sitten ennaltaehkäisevään toimenpiteeseen liittyvät kustannukset ja uudelleen metsityskustannukset. Jäsenvaltiot ovat toimineet hyvin Eli on panostettu ennaltaehkäisyyn eikä niinkään uudelleen metsitykseen, mutta on olemassa päinvastaisiakin esimerkkejä, kuten Ranskassa, siellä uudelleen metsitys, siellä, panostet, siellä panostetaan, kuten myöskin muualla. Kyllä minun mielestäni ennaltaehkäisy on tärkeintä, vai olenko tässä nyt maalikkona ihan metsässä? pitäisikö tässä olla jonkinlainen suhde lukuneiden kahden välillä. Jos katsotaan Itävallan suuntaan, niin ennaltaehkäisyyn on panostettu paljon ja uudelleenmetsitykseen vähemmän. Mielestäni se on hyvä asia, mutta ehkä olen väärässä, en tiedä maataloudesta juuri mitään, mutta, mutta kyllä minulla oma pikku puutarhani on, että sen verran kokemusta minullakin on. Ja sitten täytäntöönpanosta tällä kaudella. Mitä olemme oppineet tästä kertomuksesta? ja kiitän jo ennakkoon tästä vastauksesta, niin kollega Dimitru saattekin saman tien puheenvuoron, jotta voitte vastata näihin esille tulleisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Well, thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio on iloinen tästä tärkeästä kertomuksesta jossa puututaan maaseudun kehityspolitiikan erittäin tärkeään asiaan, nimittäin metsien suojeluun ennaltaehkäisyn kautta. Haluan kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta sitä rakentavasta vuoropuhelusta, jota kävimme tätä kertomusta valmisteltaessa, ja haluan kiittää myös tätä valiokuntaa hyvästä työasiakirjasta. En nyt enää palaa puhumaan siitä, kuinka tärkeitä metsät ovat unionille ja maaseudullemme, koska tilintarkastustuomioistuin jo asiasta puhui paljon. Korostaisin, painottaisin ja alleviivaisin vain sitä, että puun tuotanto ja puun jalostus ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun halutaan luoda ja ylläpitää työpaikkoja, luoda kasvua maaseuduilla ja erityisesti kun halutaan tukea PK-yrityksiä tällä talouden alueella. Eli kuten on sanottu, niin metsiin vaikuttavat tulipalot, taudit, katastrofit ja historiallisesti Euroopan unionissa me olemme antaneet julkista tukea metsien potentiaalin palauttamiseksi taikka näiden tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi. Joten nyt tätä julkista tukea kanavoidaan maaseudun kehityspolitiikan kautta vuosina 2007-2013, kuten täällä on sanottu, niin meillä oli toimenpide, jota jäsenvaltiot käyttivät oikein hyvinkin. Meillä oli siis 58 ohjelmaa 16 jäsenvaltiossa juuri nimenomaan tämän <clears throat> toimenpiteen toteuttamiseksi. Muistuttaisin, että maaseudun kehityspolitiikan tuki, tukea on saatavilla ja se, on, se kuuluu komission ja jäsenvaltioiden yhteishallinnointiin. Komission vastuulla on arvioida ja hyväksyä kansallisia ohjelmia, kun taas toteuttaminen ja toimien valinta ja näin muodoin myös kustannustehokkuuden varmistaminen kuuluvat jäsenvaltioiden tai alueviranomaisten vastuulle. Joten tämän toimen alainen tuki kattaa kaikenlaisia toimia, kuten esimerkiksi suoja, infrastruktuurien asettaminen, ennaltaehkäisevien toimien toteuttaminen tai kasvillisuuden monimuotoistaminen. Ja tietenkin halu, yksi painopiste on Esimerkiksi metsäpalojen ennaltaehkäisy toimien käyttöönotto. Ja nyt me olemme uudessa lainsäädäntövaiheessamme, ähm, jossa olemme saaneet tämän tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomuksen, joten meillä on nyt hyviä eväitä parantaa politiikkaamme ja haluaisinkin puhua niistä toimista, joiden avulla meidän olisi tarkoitus parantaa tätä politiikkaa vuosien 2014-2020 aikana. Ensinnäkin haluaisin mainita toimenpiteen sovellusalan laajentamisen. Sen jälkeen mainitsisin lisäsäännökset uudessa ö, asetuksessa sen mukaan jäsenvaltioiden täytyy kohdentaa toimet paremmin – Haluaisin niin ikään puhua eräästä toisesta parannuksesta, jos, joka mainitaan kertomuksessa. Kyse on valvonnasta ja arvioinnista. Meillähän on tarkoitus saada uusia valvontaindikaattoreita ja vuotuisia toimintakertomuksia olisi tarkoitus parantaa vuodesta 2019 alkaen. Siitä alkaen alamme keskittyä nimenomaan edistyksen eh, tarkkailuun Palaisin vielä muutamiin erityisiin elementteihin ja mainitsisin neljä elementtiä itse asiassa. Ensinnäkin yhteiset kriteerit metsäpalo kriteerien kategorisoimiseksi. Aiomme tutkia jäsenvaltioiden viranomaisista sitä, mikä olisi paras taho, taso, jolla näitä kriteereitä voitaisiin asettaa. Mitä itse ehdotukseen ja metsän hoitajien foorumien perustamiseen tulee, niin Maaseudun kehittämispolitiikan puitteissahan me tarjoamme jo tällaisen fasiliteetin, jota voidaan pitää hyvien käytänteiden vaihtamisfoorumina. Ähm, Meillä on siis maaseudun kehitysverkosto täällä Euroopassa ja siihen kuuluu myös tällainen arviointi- ja valvontaverkosto, jolla, käytet, jolla vaihdetaan hyviä käytänteitä muun muassa Mainitsin jo sen, että valvonta ja arviointia on tarkoitus parantaa. On myös tärkeää, että ohjelmointi paranee. Tällä hetkellähän me haluamme parannella ohjelmia ja meillä on ohjelmissamme jo sellainen vaatimus, että jäsenvaltioiden täytyy määrittää paremmin tarpeet ja jäsenvaltioiden täytyisi yksilöidä selkeitä tarpeita ja ne täytyy esittää, ne täytyy esitellä myös ohjelmastrategiassa. Ja me haluamme pitää kiinni siitä, että jäsenvaltiot täyttävät nämä ehdot. Mainitsisin myös sen, että tällä kaudella me tarkastelemme myös hyvin tarkkaan jäsenvaltioiden velvoitetta kohdentaa tukea paremmin jatkossa. Täytyy katsoa, miten tulevalla kaudella – tätä elementtiä voidaan parantaa. Me olemme oppineet aiemmista ohjelmointikausista ja haluaisimme, että tätäkin toimenpidettä voidaan jatkossa käyttää paremmin niin, että julkinen raha menee oikeisiin, paik- oikeisiin paikkoihin, eli siihen, että ennaltaehkäistään metsätuhoja ja parannetaan metsien potentiaalia. Haluan vielä kertaalleen kiittää teitä tästä hienosta kertomuksesta ja kiinnostavasta keskustelusta. Te esititte minulle kysymyksen ja yritän nyt vastata kysymyksiinne. Ensinnäkin konkreettinen lähestymistapa. No, me aiomme seuraavassa valvonta- ja arviointijärjestelmässämme tarkastella juuri tätä asiaa. Meillähän on uusi indikaattori, ja se otetaan tähän uuteen valvonta- ja arviointi järjestelmään ja aiomme toteuttaa arviointia, ohjelmointi kauden eri vaiheessa. Sitten Kreikkaan liittyen esitettiin kysymys. Kreikkahan aloitti hiukan Matti myöhäisenä tämän toimen, joten Kreikassa tointa ei ole toteutettu ihan alusta saakka. Ja siinä vaiheessa, kun tilintarkastustuomioistuin alkoi arvioida toimenpidettä, niin se ei ollut vielä kauhean edistynyt. Onhan meillä tietysti tuoreempiakin lukuja täytäntöönpanosta, voimme niitä myöhemmin teille antaa. Komi, ko, kollegani tässä juuri osoitti, että tämän toimenpiteen kokonaiskustannus oli 3,8 miljoonaa euroa. Ranskaan liittyen ja kun verrataan ennaltaehkäisyä ja palauttamista, niin minulla ei ole nyt antaa teille tasan tarkkaa vastausta, täytyy vielä pohtia tätä asiaa, mutta joissain eh, jäsenvaltioissa puututaan pikemminkin metsän potentiaalin palauttamiseen, jos muistini eh, on hyvä, niin Ranskassahan oli katastrofi, suuri myrsky, joka tuhosi tuhansiakin metsähehtaareja, joten ehkä Ranskassa sen vuoksi on käytetty enemmän rahaa metsien palauttamiseksi ja rehabilitoimiseksi, mutta voin kyllä palata tähän kysymykseen vielä myöhemminkin. Voin antaa teille myöhemmin yksityiskohtaisempaa tietoa asiasta. Olen nyt yrittänyt vastata kysymyksiin. Kiitoksia vain kovasti. If if I may, that, there's no prescription. Eli ennaltaehkäisyn ja korjaamisen välille ei ole tehty siis menojen osalta mitään eroa. In total. Puhumme ohjelmasta kokonaisuudessaan kaikki toiminnat mukaan lukien yksittäisten ohjelmien takana tasolla voimme tarkistella, mitä toimia siellä on. Mutta meillä ei ole budjettikohta per toimenpide vasta täytäntöönpanoasteessa, kun saamme tietää menoista. Työskentelemme ihan jäsenvaltioiden kanssa näemme, mihin varat menevät, mutta etukäteen emme voi selvittää tätä. Prima, prima, jeder macht was er will. Hienoa, kukin toimii kuten lystää. Palasin vielä seuraavaan kysymykseen. Olemme rahoittaneet lukuisia hankkeita, vaikka hankkeet olivat jo päättyneet. Kertomuksessa sanotaan, että 3671 hakemusta on jätetty ja niistä vähintään 444 hanketta oli päättynyt jo ennen kuin varoja oli myönnetty. Eli tässä on ikään kuin vain siivellä eletty. Miksi rahoja on maksettu, vaikka hankkeet ovat jo päättyneet? Uh, as I mentioned in my... Kuten puheenvuorossani mainitsin, tämä o, kuuluu yhteisöhallintoon, joten toimien valinta ja rahoitus on jäsenvaltioiden vastuulla. Enkä pysty vastaamaan kysymykseen. Tämä liittyy valintaprosessiin, jonka jäsenvaltiot toteuttavat. Schwäbische Antwort. Hienoa, niin. Kuten sanonta kuuluu, näin se vain menee. Me olisimme tietenkin kiinnostuneita saamaan vähän enemmän tietoa, mutta kun sitä ei ole tarjolla, no minkä teet? Kollega Miljoonis, olkaapas hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä ensimmäisen ne tulee ja Kreikkaan, olen samaa mieltä komission vastauksen kanssa. Kreikka ei ole mukana tässä toimessa, koska Kreikka ei käytänyt varoja tästä toimesta. Liittyen toisen havaintoon ne mitä lukuihin tulee liitteeseen yksi nämä tuhansissa eurossa. Ja mitä absorptioon tulee. Meillä ei ole suosituksia siihen liittyen. Se ei ollut auditointimme sovellusalassa. Ja, Vielen Dank. Dann bekommt der Berichterstatter. Paljon kiitoksia. No, lopuksi vielä edustaja Zeller, esittelijän ominaisuudessa, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komission ja tilintarkastustuomioistuimien sekä edustajien Kadenbach, Javo ja Sehovskin kommenteista. Tekstissä katsottiin tätä 226 toimenpiteeseen liittyvään rahoitustoimenpiteeseen, mutta voidaan toki sanoa, että meillä ei ole eurooppalaista metsästrategiaa ja tekstiä voitaisiin pitää eräänlaisena vetoomuksena saada aikaiseksi tällainen metsästrategia. Mutta kollega Javokin on ihan oikeassa sanoissa, niin kuin minäkin totesin alkuun, että metsä Espanjassa on jotain muuta kuin metsä Itä-Puolassa. Ja menneisyydessäkin on tehty melkoisia virheitä ja hakattu arvokkaitakin metsäalueita ja istutettu nopeasti kasvavaa puuta. Slovakiassa näin tehtiin. Viholat vuoristoa lähdettiin hakkaamaan maan tasolle. Siellä oli paljon pyökkiä ja sitten paikalle istutettiin nopeasti kasvavaa havumetsää. Se ei ole oikea lähestymistapa. Näin ei ennaltaehkäiseviä toimia toteuteta. Rouva puheenjohtaja, mitä tulee 226, niin siinä katsotaan sekä ko- korjaamisulottuvuutta että myöskin ennaltaehkäisevää ulottuvuutta, ja niitä ei pitäisi erottaa. Silloin kun metsät kärsivät katastrofista, esimerkiksi metsäpalosta, juuri kuivuudesta kärsivillä alueilla, niin tietenkin ensin täytyy nämä vahingot ja tuhot korjata, mutta herääkin kysymys, että miten se tehdään. Hoidetaanko se siten, että aluetta voidaan taloudellisesti käyttää vielä paremmin hyväksi vai tarkoittaako tämä sitä, että metsistä tehdään kestävämpiä. Meidänhän täytyy aina katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa, että metsät ovat ikään kuin vastustuskykyisempiä katastrofin iskiessä. Mutta se edellyttää myöskin valvontamekanismeja, ilmoitusvelvollisuutta – se, mitä kollega Javo perään kuulutti, eli jäsenvaltioiden pitäisi sitoutua hankkeeseen, no sehän on kaiken lähtökohta. Jos katsotaan maaseuturahastoa, niin siellähän todetaan aiheeseen liittyen, että alueet ja jäsenvaltiot joutuvat esittämään maaseudun kehittämisohjelman, joka toimii sitten kaiken perustana kun raportointia toteutetaan. Eli kriteerit ovat olemassa, toimenpiteet ovat varmaankin kuvattuina, mutta sitten herää kysymys täytäntöönpanosta ja siinäpä järjestelmä mättääkin, eli puutteita on olemassa ja siksipä peräänkuulutamme aina sitä, että parannetaan tämänhetkistä tilannetta tukikausi on lähtenyt vasta käyntiin, joten nyt on vielä mahdollisuus oppia menneistä ja välttyä siltä, että vanhat virheet vain toistuisivat. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Näin olemme käsitelleet myöskin tämän esityslistan kohdan loppuun. Näin pääsemme kohtaan kuusi, eli koneäänestykseen aiheena Euroopan strategisten investointien rahasto. Voisitteko ottaa äänestyskorttinne esiin ja pyytäisinkin, että tässä saman tien jaetaan myöskin äänestysluettelot kaikkien käyttöön. song. Can we test? No niin, kokeillaanpas, että onko liikaa kortteja pelissä. No niin, kortit koneeseen. Please, please test vote. Please. Eli koeäänestys. niin nyt on kyse koeäänestyksestä. Voisitteko osallistua, jotta voimme varmistua siltä, että 25 korttia on käytössä ja ettei yhdelläkään ryhmällä ole liikaa ihmisiä äänestämässä. Esittelijä Toira ei ole paikalla, mutta toivottavasti asia saadaan kuitenkin jotenkin hoidettua. Artikla 1, kohta 1, alakohta 2, tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. No, hoidetaan tämä koneellisesti, niin nähdään, miten tämä nyt menee. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 eli 50 tarkistetaan. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 suullisin tarkistuksen höystettynä. Vastustetaanko suullista tarkistusta? Ei vastusteta, joten puolesta vastaan no koneäänestys. 5-4 plus suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjää, hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 suullisin tarkistuksen höystettynä. Vastustaako joku suurista tarkistusta? Eipä taida vastustaa. Siis äänestetään sitä vastaan, joten en voi hyväksyä tätä suullista tarkistusta, eli äänestetään tarkistusta 69 ilman suullista tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 raukeaa. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty 70 puolesta. Voidaan varmaankin hoitaa koneellisesti puolesta. Koneäänestys alkaa. Mielestäni tämä meni läpi, mutta niin, hyväksyt. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 72 kyseessä. Koneäänestys päättyy. Hylätty. 73 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 75 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 76 plus suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei vastusta. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 77. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 79. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78. Raukeaa. 80. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 81. Anteeksi, 83. Puolesta vastaan tyhjää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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Vielä yksi äänestäjä. Äänestys päättyy. Hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti kyseessä tarkistus 102. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti 109. Äänestys päättyy. Hylätty. 111 ja siihen kuuluu suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei vastusta, joten koko paketti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 113 ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei vastusta. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112. Niin se raukeaa. 114. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. 117. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasaan. Sitten 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä meni läpi, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 121. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se meni läpi, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 123. Hylätty. Joo, kyllä. 124 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, mutta uskoakseni samalla enemmistöllä tämä hylättiin. Äänestys päättyy, joo kyllä, samoin lukemin hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4. Se raukeaa 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 138 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 139 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 140 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 144 puolesta no, se on sama kuin edellinen, no eiköhän kerta riitä, pyydän anteeksi, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. No, se rat, raukeaa, kiitokset. 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 154. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustako sitä joku? Ei vastusta joten 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 raukeaa, kuten myös tarkistus 7, sitten tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen, tarkistettava. Mielestäni tämä meni läpi, mutta katsotaan. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 raukeaa. 159 sopii tähän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 161, siitä ei ole äänestettävä, koska se on sama kuin 8. 162 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 163 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 164 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 165 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 166 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 167 puolesta vastaan. Tarkistetaan 167. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 172 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 171 raukeaa 175 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti 175. Äänestys päättyy. Hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi, tarkistus, Gairin lisäyksellä höystettynä. Nyt voidaan äänestää tästä kompromissista, kuka puoltaa kompromissia, puol- vastaan tyhjää enemmistö puolsi, eli kompromissi hyväksyttiin. Eli läjä tarkistuksia raukeaa. Me jatkamme tarkistuksesta 185, mikäli olen oikeassa. 185. Näin. 185. Puolesta vastaan Voidaanko hoitaa koneellisesti? 185. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. 186. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Uskon, että tämä menee läpi, mutta Äänestys päättyy. Hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 195 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. 195. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 196 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 197 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 198 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 199 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 200 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 200. Luulen, että se menee läpi, mutta äänestys päättyy. Hylätty. 201 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 202 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 203 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 11 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 12 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 12. Näytti siltä, että tämä meni läpi, mutta katsotaan. Äänestys päättyy, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 22. Mielestäni tämä meni läpi, mutta katsotaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kyllä. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 26. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä y- hyväksytty. 32 puolesta vastaan koneellinen tarkistus 32. Mielestäni se meni läpi, meni, kiitokset, hyväksytty. Tarkistus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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 raukeaa. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se meni läpi, mutta koneäänestys tarkistetaan koneellisesti 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se meni läpi, mutta tarkistetaan vielä. Tarkistus 41. Yksi puuttuu vielä. No niin, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Samoin lukemin hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan. 43. Mielestäni se meni läpi. Läpi meni. Selkeä lukemin pyydän anteeksi. 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 2 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja jos meistä tämä olisi kiinni, niin kyllä EFSin tilanne, esiin tilanne näyttää aivan toisenlaiselta. Meidän valvontamahdollisuudet ovat paremmat. Kiitokset, kokous päättyy tähän. Miellyttävää illan jatkoa. Huomenna kello yhdeksän jatketaan. Kiitoksia, että tulitte tänne ja toimitte näin juohästi mukana. Kiitokset teille ja tulkitkin saavat nytten lähteä kotiin. Wir fangen morgen an mit den Koordinatoren an.